colleagues, I would like to start the meeting. Aloittaisin kokouksen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka ovat päässeet Brysseliin aamulla. Tämä menee netti-tvhen, webstreamiin, kuten tavallista kokouksemme. Haluaisin myös kertoa teille, että vihreä ryhmä, mutta ajatusta tukivat myös sosialistit ja myöskin EPP ovat pyytäneet, että esityslistaa muutetaan. Että äänestys olisi aamusession sijaan iltapäivällä, että useammat kollegat pääsisivät paikalle. Haluaisin sanoa, että äänestys pidetään iltapäivällä kello 16.30, mikä on välittömästi kuulemistilaisuuden jälkeen, joka meillä on ytre kanssa. Eli ei äänestä 10.20, vaan jatkamme keskustelua tästä yleisasetuksesta, joka on kohta 12 esityksestä luonnoksessa. Jos tätä muutosta ei vastusteta, niin olemme juuri muuttaneet esitellistä. Haluaisin siirtyä kohtaan kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset, joita ei ole, joten näin muodoin voimme siirtyä kohtaan kolme, joka on Jan Olbrichtin mietintö ja hänen mietintöluonnoksensa käsittely, joka koskee Euroopan aluekehitysrahastoa. Haluaisin muistuttaa teille, että valiokunnan kokouksessa 8. toukokuuta sovimme, että tarkistusten määräaika on 30, 31. toukokuuta kello 18 illalla. Haluaisin myös kertoa, että tämän mietinnön kaikki kieliversiot ovat olleet saatavilla 24. toukokuuta lähtien. Jan, sinulla on puheenvuoro ja aikaa on 9.30 asti tätä mietintöä varten. I, I will use the English language because the... Hyvä. Käytän nyt englannin kieltä, sillä teksti alun perin on englanniksi laadittu. Tiedän, että käännökset ovat valmiit. Ne on jaettu juuri nyt tänä aamuna. Joten kaikki kollegat, jotka haluavat sitä tarkistuksia, saavat käännökseen. Käännös on valmis voisin kuvailla ehdotuksiani omasta mietinnöstä, joka on itse asiassa nyt listatarkistuksia komission ehdotukseen. Aluksi se, mikä on tärkeää, on se, että aluekehitysrahastoasetuksen muoto on sellainen, että se vastaa niin kutsuttua yleisasetusta, yleisasetuksen pääelementit ja aluekehitysrahastoasetuksen pääelementit olisivat samat. Ensinnäkin temaattisia prioriteetteja koskien toisekseen temaattista keskittymistä, mikä on tietenkin nyt tämän keskittämisen tulos. Ja sitten tämä liittyy ohjelmointiin. Yleisasetuksissa meillä on kumppanuussopimuksia ja ne luonnollisesti ovat aluekehitysrahastoasetuksen seurauksena. Sitten meillä on välineet, jotka ovat myöskin yleisasetuksessa mukana. Eli olen sitä mieltä, että tällä ohjelmajaksolla meidän tulisi olla hyvin varovaisia ja meidän tulee analysoida kaikkia asetuksia yhtä aikaa, jotta näkisimme, täydentävätkö ne toisiaan, eivätkä niin, ettei ne, ne lue, luo ristiriitoja eri rahastojen eri asetusten välille, mikä on myöskin EAKRn suhteen tärkeää on sosiaalirahasto, sosiaalirahastokysymykset, sillä eräät elementit, jotka tässä EAKR työasiakirjassa ovat olleet mukana, vaikuttavat sosiaalirahastoon ja meidän täytyy ottaa nekin huomioon. Sitten viimeinen elementti on yleisempi, se on ongelma EAKR ja ESR välillä. Tämä on myöskin monen ohjelman monen ohjelman liittyvä ongelma. Tässä meillä kysymyksenä on välineet, joita käytetään. Idea, joka vaikuttaa myöskin EAKRaan. Ensinnäkin me pohdimme aluekehitysrahaston tehtäviä ja minun mietinnössäni on ehdotus joka tähtää siihen, että ottaisimme demografiset haasteet, väestörakenteeseen liittyvät haasteet tähän EKR-tehtäviin mukaan. Sitten artiklan kolme soveltamisala suhteen on tiettyjä elementtejä, jotka ovat tärkeitä ja hyvin ristiriitaisia. Minä en nyt keskity johdanto-osaan, mutta kuten näette mietinnössäni, niin on paljon tarkistuksia, jotka koskettavat johdanto-osaa, mitä tulee informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan, linkkeihin, horisontti 2020. Näillä on vaikutuksia seuraaviin askeliin ja seuraaviin kohtiin asetuksissa. Minä ehdottaisin, että demografiset haasteet ja muut haasteet otetaan artiklan kolme mukaan. Ne vaikuttavat EK, EAKRn sitten soveltamisala, kuten sanoin, tässä on hyvin ristiriitaisia elementtejä mukana. Minä ehdottaisin, että laajennamme soveltamisalaa e ja QR-soveltamisalaa. Sitä voidaan pitää nyt sillä, että me hiukan höllennämme tätä temaattista keskittymistä, jos siis soveltamisala on laajempi voidaan ajatella, että keski, keskittyminen on höllempää. Minä tässä ehdottaisin, että loisimme lisää joustavuutta ja antaisimme mahdollisuuden ensinnäkin jäsenmaille määritellä ne todelliset tavoitteet, joita he haluaisivat saavuttaa. Minä ehdotan esimerkiksi, että laajentaisimme tuottavien investointien elementtiä. Tässä Komissio ehdottaa, että toimi suunnattaisiin vain pk-yrityksiin. Minä ehdottaisin, että laajentaisimme tätä, niin että sanoisimme, että erityisesti tuomme pk-yrityksiä, mutta emme sulje pois suurempia yrityksiä. Miksi? Siksi, että minä ehdottaisin, että meidän tulisi keskittyä niihin toimijoihin, jotka voivat luoda uusia työpaikkoja. Minulle on paljon tärkeämpää luoda uusia työpaikkoja kuin se, kuinka niitä voi luoda. Jos suuret yritykset voivat työpaikkoja luoda, niille tulisi saada mahdollisuus saada tukea eurooppalaista rahastoista. Tässä on siis kysymyksessä päämäärä ja sitten päämäärän määrittelyn jälkeen vasta toimien määrittely. Jos suuret yritykset voivat tarjota työpaikkoja, heidän pitäisi antaa se tehdä, mutta tietenkin erityisesti tuemme PK-yrityksiä. Toinen elementti, joka on melko ristiriitainen, minä tässä viittasin infrastruktuuriin, turismiin, urheiluun. Miksi? Koska komission ehdotuksessa meillä on yhteiskunnallinen, terveydellinen puoli, mutta jos otamme nyt yhteiskunnallisen tähän mukaan, se tarkoittaa myöskin kaikkia näitä muita asioita, terveyttä, kuljetusta, niin edespäin. Mutta jos meillä on nyt yhteiskunnallinen, sosiaalinen, terveydellinen, tämä tarkoittaisi sitä, että he tarkoittavat sosiaalisella jotakin muuta. Nyt jos komissio ehdottaa sosiaalista tukea, terveyttä ja niin edespäin, minä Olisin sitä mieltä, että voisimme käyttää muita rakenteita, ajatella paljon innovatiivisemmin turismin suhteen. Turismi vaikuttaa esimerkiksi talouteen hyvin vahvasti. Meillä on ollut juuri keskittyen tähän kysymykseen. Siksi minä ehdotin, että otamme kulttuuri ja turismin mukaan. Sitten artiklassa kolme ehdotan myös rahoitusvälineiden mukaan ottamista ja QRstä tässä on jotakin elementtejä, jotka eivät ole hirvittävän tärkeitä, mitä vaihdan nyt alueet ja kaupungit, alue ja paikallishallinto viranomaisiin. Tässä haluaisin alleviivata sitä, että emme puhu tässä nyt populaatiosta, vaan toimijoista. Nyt jos me puhumme kaupungeista tai alueista, puhumme koko populaatiosta, mutta jos viittaamme tässä ähm, paikalliseen aluehallintoviranomaisiin, me viittaamme aktiivisiin toimijoihin. Ja tietenkin infrastruktuurikysymykset sitten, nekin ovat hyvin ristiriitaisia. Pitäisikö meidän antaa kehittyneempien alueiden investoida peruspalveluinfrastruktuuriin, kuljetusinfrastruktuuriin, informaatio- ja kommunikaatioteknologian monien kokouksien jälkeen minä ehdotan, että poistamme tämän emmekä äh, kiellä investointia äh, kehittyneille alueilla näihin infrastruktuureihin. Meillä on nyt kriisi ja kriisin aikana minä en usko, että investointi kuljetusinfrastruktuurin, äh, informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan, ympäristöön, ei tämä ole huono asia päinvastoin. Me emme tässä temaattista keskittymistä vastusta, mutta jos on tarpeen investoida infrastruktuuriin, sen pitäisi olla tukikelpoista. Me emme siis sano tässä, että ei investointeja tai investointeja. Temaattinen keskittyminen on erilainen tapa luoda enemmän joustavuutta. Minä perustan ehdotuksen kolmeen elementtiin. Yksi, että muutamme tässä luvut 80, 70 ja 50, 40 prosenttiin temaattisten keskittymisten suhdelteen ja sitten myöskin informaatio- ja kommunikaatioteknologian suhteen enemmän joustavuutta. Haluaisin tässä muistuttaa, että meillä on jo esimerkiksi alue yhteistyön suhteen olemassa muita prioriteetteja. Tässä ei ole täydentävyyttä. Sitten e, seuraava ehdotus, energiatehokkuuden minimitasot. Minä ehdotan, että myöskin laskemme näitä lukuja. Unohdin sitten vielä yhden elementin. Artikka 3, se on tupakka tähän mennessä kukaan ei ole onnistunut minulle selvittämään sitä, miksi jotakin mikä on eurooppalaisen politiikan mukaista tupakan vastustaminen, miksi tupakka sitten tästä yleisestä vastustuksesta huolimatta on EAKR mukana. Mielestäni ei ole mitään syytä ottaa sitä mukaan. Minä ehdottaisin, että poistamme tupakan, sillä se on nyt tässä väärin valittu huomaan, että komission ehdotuksessa temaattisten projektien suhteen olemassa olevat alueet on säilytetty, mutta niitä on höllennetty. Tämä on epävirallisesti paljon paljon joustavampaa. Kaikki lisäävät asioita, kuten mekin. Siksi minä ehdottaisin, enkä nyt vain siksi, että mielestäni meidän tulisi luoda epä selvempää kuvaa, mutta siksi, että eräitä asioita pitää ottaa mukaan. Horisontti 2020 meillä tulisi olla mahdollisuus luoda linkkejä sen suhteen. Sitten teollisuus, tämä liittyy investointeihin suoraan nykyisin. Ja tässä ehdotan tiettyjä elementtejä kulttuuriyritysten suhteen. Sitten vähähiiliseen kuljetustekniikkaan siirtyminen. Tässä on samantyyppinen ajatus kuin työpaikkojen suhteen. Joko me olemme kiinnostuneita vähähiilisestä teollisuudesta tai sitten komission paketista. Jos me haluamme vähähiilistä kuljetusta, se pitäisi olla mukana näissä temaattisissa keskittymis- prioriteeteissa. Siksi minä tässä olen tehnyt tämän ehdotuksen. Sitten haluaisin selventää tukea urbaanialueilla – liittyen rautatieverkostoihin kuljetukseen. Tämä on elementti, joka mielestäni pitäisi ottaa mukaan. Se ei muuta todellista sisältöä investointiprioriteeteissa. Monien keskustelujen jälkeen ehdotan, että poistamme viittaukset säädökseen, sillä tässä on kyseessä output, jossa tarkoituksena on siis kerätä tietoa. Sitten kestävyys, tämä on luonnollisesti hiukan vaikeaa. Minä olen nyt, nyt ehdottanut 5 prosentin viherusrajaa EAKRlle, mutta meidän pitäisi kumppanuussopimuksissa tehdä mahdolliseksi määritellä tasoja kansallisella tasolla ja ottaa pois tiettyjä kaupunkeja listoilta – jotta voisimme luoda niin kutsuttuja pilottiohjelmia jokaisessa maassa, jotta voisimme luoda tarpeellisia linkkejä urbaani- ja maaseutualueiden välillä. On tärkeää luoda verkostoja. Kyseessä on se, kuinka käytämme eurooppalaisia varoja urbaanialueiden liittämiseen niihin alueihin, jotka niitä ympäröivät. Ja luonnollisesti tässä tilanteessa eräissä jäsenmaissa on vahvaa vastustusta ja tämän vuoksi minä sanon, että ET, ET voidaan käyttää, mutta se, sen ei välttämättä tule olla käytettävä väline. Meillä on muita mahdollisuuksia. Tietyissä maissa on ollut hyvin vahvaa vastustusta, joten tämän vuoksi minä ehdotan, että me nyt tehtävien delegointia varten toimisimme toisin tietyillä urbaanialueilla. Joten aivan yhteenvetona nyt minä ehdottaisin yleisesti ottaen, että säilyttämme temaattiset prioriteetit, mutta teemme niistä joustavampia jäsenmaille, toimijoille, jotta ne voisivat valita sisällön niin, että me emme nyt kaikkea määrittelisi, sillä jos määrittelemme kaiken hyvin tarkasti, joustavuus kärsii. Tällaisessa kriisin tilanteessa meillä pitäisi olla avoin, joustava järjestelmä, jota on helppo muokata. Ja uskon, että myöskin tässä on kyseessä uudelleen ohjelmointi, äh, se ei ole EAKRS mukana, mutta meidän pitäisi myöskin luoda mahdollisuus ähm, uudelle, muuttaa ohjelmia ja luoda muutoksia. Kiitoksia. Jan, uh, very much. Kiitos Jan kovasti, hyvät kollegat. Aikataulu on kovin tiukkaa, joten, joten haluaisin, että kaikki nyt kuuntelevat tarkasti sääntö, että keskustelun alussa sanotaan, että haluan puheenvuoron, niin haluaisin tietää nyt, kuka haluaa puheenvuoron Jani mietinnöstä, koska sitten minun täytyy päättää, miten paljon puheaikaa kukin saa. Neljä varjoesittelijää paikalla, koska Aldrich Flashak ei ole paikalla, eli muut, muut varjoesittelijät ovat. Onko muita, jotka haluaisivat puhua muita kuin varjoesittelijöitä? Cornelia on neljäs. Joten puheenvuoropyyntölista on nyt kiinni. Aha, Peter Simon vielä. Oliko vielä? The, the, the list is closed in a second. Varjoesittelijät, keskittykää siihen, mikä on todellakin tärkeää, että älkää, tai tarkistusten osalta, älkää käsitelkö ihan kaikkea. Kerstin Pesper aloittaa. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, es ist richtig, wir haben... Kiitos puheenjohtaja. Aikataulu on todellakin tiukka, mutta tämä on, ensimmä, mutta tämä on ensimmäinen keskustelu, johon meille oli jotain kirjallista, kirjoitettua. Siinä mielessä mielestäni täytyy olla aikaa keskustella jostakin asioista ja siltikin voin puhua aika lyhyesti, koska Aikaisemmissa puheenvuoroissani olen aina viitannut siihen, mikä meille ratkaisevaa on SD-ryhmässä. Olen kovin iloinen siitä, että esittelijä joissakin kysymyksissä tai oikeastaan useammassakin kysymyksissä on aika lailla meitä temaattisesti. Infrastruktuurin tukeminen on soitu siitä, josta olemme aina sanoneet, että sen täytyy olla tulevaisuudessakin mahdollista. Että sitä voidaan tehdä myös rikkaammilla alueilla. Se, mistä Albrecht myös puhui ja mistä me myös olemme iloisia, on se, että tuetaan myös suuryrityksiä, koska todellakin tällä hetkellä siellä ovat tiukat olosuhteet nyt. Ei pitäisi olla mitään yleiskieltoa niiden tukemiseen, koska riippumatta siitä, miten, yrity, miten isoja yritykset ovat, niin näillä teemattisilla alueilla tarvitaan tukea, koska äh, haluamme vähentää ja poistaa kilpailukykyhaittoja siellä. Temaattisessa keskittämisessä olemme monissa asioissa hyvin lähellä kannoissamme toisiamme. On ihan totta, että meidän näkökulmastamme kun ajatellaan näitä rikkaampia alueita, 80 prosenttia niille se on joustamatonta ja yksipuolista. Temaattisten tavoitteiden sisällä sitten meidän täytyy vielä työstää niin kuin olen aina sanonut, sitä, että investointiprioriteetteja täytyy vielä miettiä. Iskusanoja ovat edelleen yritysten tukeminen, demograafinen muutos, se täytyy aina laittaa tänne, matkailu, muuta tietysti samassa määrin kulttuuri. Ja toista mielelläni tämän, että että miten tärkeää keskittyminen kolmeen päätavoitteeseen onkin, niin klassisia tavoitteita ei myöskään pidä unohtaa. Artikla 2 esimerkiksi, siellähän niitä mainitaan, ja ne täytyy pitää mielessä. Ajatus siitä, että kun ajatellaan julkista lähiliikennettä, että se otetaan temaattisiin prioriteetteihin, se on oikein hyvä. Ja sillä asialle minulla, minulla on paljon myötätuntoa. Sitten kaupunkien kehittäminen on tärkeä asia. Kaupunkien kehittämisfoorumi, myöskin prioriteettialueet. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Yksi ero meillä kuitenkin on mielestäni tässä ehdotuksessa se, että voidaanko tukea rahastosta öljyputkien rakentamista. Siinä olen skeptisempi. Temaattisessa keskittämisessä me pitäisimme kovin hyödyllisenä alueelle, jos tässä olisi neljäs tavoitealue. Siis kolme on hyvä, mutta sitten neljäs, jonka alueet voisivat valita itse vapaaehtoisesti. Tämä todellakin lisäisi joustavuutta ja takaisi sen. Mutta yleisellä tasolla mielestäni olemme erittäin hyvällä tiellä mietinnön kanssa ja uskon, että saamme aikaan erittäin hyvän asetuksen. Kiitoksia. Thank you, Thank you very much. Uh, Karima Deli, please. Karima Delli sitten, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Olbrechtia tehdystä työstä. Ja erityisesti kannatan hänen ponnistuksiaan, jossa hän on pyrkinyt ottamaan kulttuuriulottuvuuden mukaan eri investointiprioriteetteihin ja tällä tavalla luomaan myöskin pohjan kestävälle kaupunkikehitykselle. Sen sijaan olen sitä mieltä, että tässä on tiettyä vastaakoisuutta suhteessa ekologisen toimintaan. Ilmastopaketti, joka löytyy 2020 strategiasta, ei ole tässä niin lähellä, kuten myöskin päästökauppa, direktiivi, ja uskoakseni eurooppalaiset tavoitteet eivät ole riittävästi esillä, eli ne, joiden tavoitteena on vähentää energiakulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, lisätä energiatehokkuutta ja käyttää myöskin 20 prosenttia lisää uusiutuvia energialähteitä. Artikla 9 yleisasetuksessa on mielestäni hieman liioiteltu ilman, että otetaan huomioon näitä temaattisia keskittymiä. Ja näin, edustaja Olbricht. Se, että me emme ota huomioon näitä tavoitteita, merkitsee sitä, on sama asia, että menetämme, sama asia kuin että menetämme tuhansia ja tuhansia paikallisia työpaikkoja. Ja lopuksi mielestäni on aivan uskomatonta haluta laajentaa rakennerahaston soveltamisalaa suuriin yrityksiin, kun meidän tulisi nimenomaan rationalisoida julkisia kustannuksia, ottaa huomioon pienyritykset, mikroyritykset, jotka tähän mennessä ovat erittäin heikosti saaneet hyödyntää rakennerahastoja. Niillä ei edelleenkään ole toisin kuin isoilla yrityksillä riittävästi voimavaroja kehittyäksensä. Kuitenkin ne ovat taloutemme moottori ja meidän täytyisi kohdistaa näitä toimia keskisuuriin, pieniin ja mikroyrityksiin, jotta niiden kehittymispotentiaali tulisi mahdollisimman hyvin esille. Ja totean vielä kerran uudelleen tässä valiokunnassa on aivan selvä periaate se, jonka parlamenttikin tunnistaa, että tämä Small Business Act meidän täytyy ensin edistää pienten yritysten asemaa ennen muita. Ja minun mielestäni tämä on se tärkeä asia, jota täytyy viedä eteenpäin myös EAKRn kautta. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, we, have now two minutes for this Kiitoksia kaksi minuuttia kullekin kolmesta jäljellä olevasta puhujasta. Kornelia ensin. Oma kaksi minuuttia. Ja, vielen Dank. Ähm. Kiitos. Niin. Tässä on monia asioita. Ensinnäkin sanon, että olemme niistä samaa mieltä. Se on ihan selvä varjoesittelijänä. Tai varjoesittelijänä olemme päättäneet siitä, että kun ajatellaan infrastruktuuria ja suuria yrityksiä, ja siis ei pitäisi näitä sulkea ulkopuolelle alueiden pitäisi itse päättää, mitä tuetaan. Kulttuuri, matkailu ovat tärkeitä. Julkinen lähiliikenne, siinä, meillä on, siinä teillä on meidän tukemme. Energiatehokkuus täytyy siellä pysyä ja sitten täytyy katsoa, että pysytään asioiden rytmissä mukana. Missä sitten erot ovat? Temaattisissa tavoitteissa. Tiedätte, että kun täällä on näitä prosenttilukuja, niissä on minulla ongelmia, nehän on siellä aina mainittu, kun mielestäni kun ajatellaan näitä temaattisia tavoitteita, niitä täytyisi silloin todellakin hyödyntää. Ei ole mitään perusteita sille, että miksi joku temaattinen tavoite saisi vähemmän tämän 2020 strategian puitteissa. Eli siinä mielessä uskomme, että tätä täytyy avata yleisellä tasolla ja kaupunkien kehittäminen, tämä lähestymistapa, jota tässä noudatetaan, sitäkin me voimme tukea. Tästähän olemme paljon keskustelleetkin aiemmissa kokouksissa. Tavaki sitten öljyputket, siinä emme pääse yksimielisyyteen, mutta sellaista elämä on. Ja mielestäni monissa asioissa voimme kuitenkin lähentyä en puhu vielä tarkistuksista, mutta niitä kuitenkin on tulossa ja ne varmasti teitä ilahduttavat. Kiitos kovasti. Peter Simon sitten kaksi minuuttia. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank an den Berichterstatter für diesen wirklich spannenden. Kiitoksia esittelijälle tästä oikein jännittävästä esityksestä, joka on hyvä keskustelun pohja. Puhuisin kahdesta asiasta tänään. Pidän oikein hyvänä, että funktionaaliset kaupunkialueet ovat otettu tässä näin esille näin eh, vahvasti että kaupunkien kehittäminen ei pääty kaupunkien rajoille, vaan että siihen voi osallistua ympäröivät alueet ja toisetkin kaupungit, mutta vielä askel pidemmälle. Kun puhutaan tästä eri kaupunkikehittämismalleista, ja jotta niitä voitaisiin vieläkin ottaa paremmin huomioon ja tuoda joustavuutta mukaan, niin voitaisiin ajatella myös sitä, että kun ajatellaan näitä funktionaalisia kaupunkitiloja, niin lainataan niitä muihin funktionaalisiin tiloihin. Ajatellaan esimerkiksi toisistaan riippuvia matkailualueita, joilla ei ole urbaania luonnetta, mutta funktionaalisessa mielessä niillä on se tarkoitus niin kuin kaupungeilla on muissa asiayhteyksissä. Eli tässä voidaan laajentaa tuoda laajennus mukaan tässä ja vastaavia tarkistuksia siitä olisin tekemässä ja odotan kovasti sitten jatkokeskusteluja siitä, että varmasti pääsemme lähentymään kannoissa. Ja sitten toinen asia vielä tästä viidestä prosentista integroituihin alueinvestointeihin. Voitaisiin ajatella myös sitä, että ei tehdä tätä ja äh, välttämättä pelkästään kansallisvaltion alueella, vaan operationaalisten ohjelmien puitteissa. Ja äh, samaan aikaan ajatellaan sitä, että voisiko olla niin, että kaupungit, alueet, joilla on tahtoja vastaavat rakenteet siihen, että he itse voisivat ottaa asian hallinnon vastuulleen ja hallinnoinnin. Eli määrärahojen hallinnointi myös. Kuin tässä Urban kaksi aloitteessa esimerkiksi oli. Mutta tästä varmaan voidaan myös keskustella jatkossa. Kiitoksia. Thank you very much and two minutes. Jens Nielsen vielä kaksi minuuttia. Puhun hyvin lyhyesti ja antaisin esittelijälle kahdessa asiassa tukeni minun kokemukseni mukaan. Harvaan asutut pohjoiset alueet, kuten Ruotsi, ensimmäinen asia, joita pitäisi tukea, ovat kulttuuri, urheilu ja turismi. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita monilla alueilla. Kaikkien suurin työpaikkojen lähde. Tämä on siis yksi asia, jota tukisin hyvin vahvasti. Toiseksi sitten infrastruktuurit. Tästä on vaikea keskustella, sillä tähän liittyy paljon rahaa. Mutta määritelmällisesti pohjoisen alueet ovat rikkaita, mutta hyvin harvaan asuttuja, joten infrastruktuuri voi olla hyvin strateginen kysymys ehkäpä laajakaista, laajakaistan toimittaminen kaikille tällaisella alueella, tämän tukeminen on hyvin tärkeä toimi tämän tyyppisen infrastruktuurin. Ja meillä voisi olla myöskin strategista työtä turismin puitteissa. Teillä on siis tukeni näiden kahden asian suhteen. Kiitos. Kiitoksia Nikolas Martin komissiosta. Sopisiko kolme minuuttia? Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että jotkut esittelijän ehdotuksista menevät siihen suuntaan, jotka komissio voi hyväksyä, varsinkin kun puhutaan näistä kaupunkikysymyksistä, jossa on nähtävissä, että tarvitaan selvennystä ja mahdollisuuksien laajentamista. Me haluaisimme vain viittauksen kaupunkialueisiin, ei funktionaalisiin kaupunkialueisiin. Ja tämä kaupunkikehitysalusta on komission mielestä potentiaalinen jonka avulla voidaan tehdä investointeja kaupunkialueiden menestyksen takaamiseksi. Ongelmallisia komission mielestä ovat ensinnäkin ehdotukset soveltamisalan laajentamisesta. Tässä kohdin se, että se avataan koskemaan suuria yrityksiä ilman mitään rajoja, ei ole sen mukaista, mitä komissio on todennut. Se osoittaa, että EU-rahoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla kuin niitä siis yrityksiin. Me suhtaudumme avoimesti siihen, että tätä avataan joihinkin suuryrityksiin silloin, kun kysymykset on, kysymys, kysymyksessä on esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyön edistäminen, mutta muuten ei. No sitten perusinfrastruktuuri kehittyneemmillä alueilla. Näiden suuri enemmistö on sellaisia, että niillä perusinfrastruktuuri on jo olemassa. Komission ehdotus mahdollistaa pienen mittakaavan infrastruktuurin muutoksia. Meidän mielestä tämä on oikea tasapaino ja se tulisi säilyttää. Kun sitten taas puhutaan tupakasta, niin se miksi tässä on nimenomaisena poikkeuksena mainittu, on se, että se on tapa, jolla voidaan taata se, että tupakkateollisuuteen ei investoida lainkaan. Meidän mielestämme se on yhdenmukaista harmonisoidun lähestymistavan kanssa EU-politiikan alalla. Erityinen viittaus kulttuurimatkailuun ja urheiluun komission mielestä ei ole tarpeellinen, tässä ovat kyseessä sellaiset alueet, jotka kuuluvat mahdollisen potentiaalin 3.1d-kohdassa. Komission mielestä tämä ei välitä oikeaa viestiä, jos näitä osioita korostetaan ehdotuksessa. Kyseessä ovat investointialueet, jotka ovat kyllä merkittäviä alueellisesti, mutta ne eivät ole pääfokuksessa ja nämä eivät ole niitä tapoja, joilla EU lisää kilpailukykyä. Sitten päätöskauppakysymyksessä komission näkemys on se, että meidän ei tulisi investoida sellaisiin asioihin, jotka saattavat vesittää etes järjestelmää. Niin, kaksi hyvin lyhyttä kommenttia vielä. Temaattiset keskittymät, se mitä esittelijä on tässä ehdottanut, olen kolminkertainen vesittymä. Siinä otetaan käyttöön prosenttiosuudet. Se lisää temaattisia tavoitteita, jotka näihin kuuluvat, ja se siirtää kestävää kaupunkiliikkuvuutta. Ja tämän seurauksena meillä äh, koko järjestelmä on täysin vesittynyt, eikä se ole sen mukainen, että tämä konsentraatio on yksi niistä tavoista, joilla EU-rahoituksesta tehdään tehokkaampaa. Tähän liittyvänä investointiprioriteetit, nehän ovat tavoitteita, ne ovat temaattisten tavoitteiden hajautettuja osia, joiden avulla pyritään pääsemään tiettyihin tavoitteisiin. Niitä voidaan selventää, mutta niitä ei tulisi laajentaa sillä tavalla, että menetämme sen tavoitteen, johon me pyrimme. Kiitos. Thank you very much, Nicholas Jan. You have two minutes or three. Kiitos, Nicholas Jan. Kaksi tai kolme minuuttia, jos haluat olla eri mieltä. Niin ei tarvitse puhua siis siitä, mistä olet samaa mieltä. Tätä yritän sanoa. You know, the, uh... In the social science... Yhteiskuntatieteessä niin kutsuttu rakenteellinen filosofia tarkoittaa sitä, että olemme syvästä rakenteesta samaa mieltä. Eli syvästä rakenteesta olemme samaa mieltä. Pinnallisemmista kysymyksistä emme ole samaa mieltä, mutta ovi on auki uskoisin. Haluaisin kiittää keskusteluun osallistuneita hyvin rakentavista huomioista. Se osoittaa, minkälaisia eriävaisuuksia meillä on esimerkiksi komission kanssa, sillä ensimmäiset kollegoiden reaktiot esimerkiksi kulttuurin ähm, ja turismin tukemiseen ähm, talouden osana ja investointina ähm, oli mahdollista, eikä vain jotakin, mikä, jonakin sellaisena, mikä muuttaa ähm, elintasoa. Meillä on jonkin tyyppinen yhteisymmärrys siis ryhmässä ja e koiran suhteen. Tämä on alku. Meillä on ollut jo kokouksia, olemme jo tavanneet jäsenmaita ja on hyvin yllättävää, että ne jäsenmaat, jotka ovat perinteisesti kohesio vastaisia, tukevat minun ehdotuksiani. Tämä on siis hyvin yllättävää ja meillä tulee olemaan hyvin mielenkiintoisia hetkiä edessä. Kaksi huomiota, jos voin yleisemmin puhua. Yleinen asenne minun mietinnössäni on se, että meidän ei tulisi päättää Brysselissä, meidän tulisi äh, tässä päättää, mitä tavoitteita haluamme saavuttaa ja sitten antaa jäsenmaille – mahdollisuus valita, kuinka he haluavat toteuttaa nämä tavoitteet. He, heidän pitäisi itse pystyä määrittelemään, kuinka he haluavat päämäärät, jotka me asetamme, saavuttaa. Meidän ei pitäisi kaikkia yksityiskohtaisesti päättää, sillä se tekee kaikista hyvin jäykkää ja rajoittaa joustavuutta. Minä ehdotan sitä, että me loisimme enemmän joustavuutta. Tässä nyt ei ole minkälainen... Ähm, muotoiluongelma. Tässä on filosofisen näkökannan ero olemassa. Meidän pitäisi olla hyvin selviä, selviä tässä. Me haluamme selvästi määritellä päivämäärän, mutta emme halua kaikkia päättää heti äm, Kuopissa Me haluamme antaa jäsenmaille mahdollisuuden ratkaista, kuinka he toimivat, kuinka he saavuttavat tavoitteet jos he haluavat lisää työpaikkoja, he voivat päättää kuinka toimivat. Jossain maassa voidaan tukea vain pk-yrityksiä ja toisessa maassa ähm, äh, sellaisia muitakin yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja, ei vain pk-yrityksiä. Pk-yritykset ovat etusijalla, ymmärrän sen, mutta nyt me haluamme kasvua ja työpaikkoja. Siksi uskoisin, että vihreiden kanssa saavutamme yhteisymmärryksen. Todellista Mielipideeroa ei ole. Tässä on avoimena vain käytettävä metodi. Luonnollisesti me tulemme ETS-ongelmasta keskustelemaan, mitä me todellakin tässä sillä tarkoitamme. En halua nyt yksityiskohtaisesti keskustella tästä, en halua tupakasta keskustella eh, siitä, miksi se on ja e kohdassa. Tämä on yleisessä eurooppalaisessa politiikassa se on aivan selvää, tähän ei tulisi investoida. Siihen tupakkaan ei tulisi investoida, eikä erityisesti ei EA-koaran puitteissa. Miksi sitten erityisesti ei aluekehitysrahaston puitteissa? Siis minä tätä vastustan, mutta ehkä me puhumme tästä myöhemmin. Mielestäni tämä on hyvä alku. Jos meillä olisi alussa täydellinen yksimielisyys, mistä voisimme sitten enää neuvotella – jos meillä on nyt komission jäsenmaiden kanssa erimielisyyksiä, meidän pitäisi ehkä selventää sitä, mitä me tarkoitamme eri elementeillä. Ja olen aivan varma, että löydämme yksimielisyyden. Tämä on samantyyppinen asia kuin infrastruktuuri. Yksi osa infrastruktuuria voi olla täysin innovoivaa kaikki infrastruktuuri ei voi olla innovatiivista, mutta jotkin voivat olla. Miksi me emme antaisi jäsenmaille mahdollisuutta valita, kuinka he toimivat? Miksi me haluamme sulkea kaiken aivan alusta lähtien? Tässä yleinen ajattelu on se, että tekisimme asioista paljon avoimempia ja että päämäärät olisivat selvempiä, Euroopan unionin päämäärät. Kiitoksia. I, I would like to close the discussion. Kiitoksia, tähän haluaisin päättää keskustelun Euroopan aluekehitysrahastosta. Tietysti kun keskustellaan yleisasetuksesta, niin samantyyppisiä asioita voidaan edelleen ottaa esille. Joachim Zeller ei ole vielä paikalla, joten haluaisin nyt pyytää yleisesityksen kahta esittelyä, jos voisimme aloittaa siitä, ja ymmärrän, että keskityttäisiin tänään yhteinen strategiakehys, vaikka ymmärrän kyllä, että haluatte myöskin esitellä tarkistuksia, jotka vielä et ole mietintöluonnoksessa. No, mikä tahansa teille on tärkeää, puhutte siitä, joten keskustelu alkaa kohdasta 12, eli Konstantsen ja Lambertin kohta. For your high speed, if you re- Kiitoksia hyvä puheenjohtaja tästä nopeasta vauhdissa, kun pääsette jo tähän kohtaan nyt ensimmäisen tunnin ajan aikana. No niin, ihan vakavasti sitten sanottuna, niin kyllä me olemme oikeilla raiteilla oikea-aikaisesti edenneet. Olemme käyneet keskustelujamme tästä työasiakirjasta. Kyllä tietysti voisimme puhua jo tästä ensimmäisestä asiasta ja olen tietysti ilahtunut siitä, että meillä Strasbourgissa on ollut mahdollisuus käydä näitä kysymyksiä läpi yhdessä varjoistelijan kanssa. Olemme voineet katsoa usein tarkistusta tekstejä. Ja olen huomannut tässä, että jos tähän käyttää jonkun verran aikaa, niin, niin se saattaa toimia niin, että lopussa sitten ei tule 2000 ta- äh, tarkistusten avulla pyritään parantamaan asioita, jotka saattavat olla selviä jo sellaisenaan. Jos asia tehdään niin kuin olemme tehneet askel askeleelta ja sen jälkeen pyrkineet saamaan äänestyksen eh, tuonne kesä, eh, heinäkuun alkuun, niin tämä saattaisi olla erittäin tärkeä. Sillä aivan kuten Jan Olbrecht totesi omasta asetuksestaan, niin tässä luodaan puitteisto keskustelulle, otetaan huomioon Euroopan parlamentin näkökannat keskustelussa – Ja vain tämmöisen sitten äänestyksen avulla, kun käydään näitä asioita läpi, voimme ottaa kantaa siihen, mitä neuvosto ovat todenneet. Se on erittäin tärkeää, koska myös neuvostossa on sellainen suuntaus. Ja myöhemmin tässä kokouksessa keskustelemme komissaarin kanssa, kuten myöskin Euroopan, Tanskan Euroopan ministerin kanssa heidän edistymisestään – niin emme halua joutua tilanteeseen, jossa jotkut osiot päätetään yksimielisesti neuvostossa ja asiaa ei enää sitten voida avata keskustelulle. Joten hyvät kollegat, lukekaa nämä asiat, kiinnittäkää huomiota tarkistuksiimme ennen kuin esitätte tarkistuksia. Älkää esittäkö päällekkäisiä tarkistuksia. Me suhtaudumme erittäin huolella kaikki tarkistuksiin. Älkää huolehtiko liikaa, mutta ei mitään sadan tarkistuksen puntteja. Ei se niin vain toimi. Toiseksi hyvä puheenjohtaja. Keskitytäänpä tänään nyt vähän sitten yhdessä Konstansen kanssa – CES olemme pyrkineet työstämään voimakkaasti sitä ja katsomaan, miten tätä voitaisiin muuttaa. Ja olemme pyrkineet saamaan sen juridiseen tekstiin kovaa. Millä tavalla nämä periaatteet ja artiklat saadaan toimimaan käytännössä? Miten ne tulisi ymmärtää? Se on tärkeä osa politiikkaamme. Se on tärkeä, kun puhutaan investoinnista kasvusta ja työpaikoista. Meillä on paljon erilaisia muokattuja menettelyitä, joiden avulla voimme saada aikaiseksi huomattavasti enemmän synergiaa kuin koskaan aiemmin. Ymmärrän, että Niin kun me esittelemme tämän yhteisen strategiakehyksemme tarkistuksena, niin olemme pyrkineet jättämään yhden viikon ylimääräistä tälle yhdelle tarkistukselle. Olemme valmiita teille selventämään tätä ja toimimaan yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Kaikki, jotka haluavat meidän ovellemme koputtaa, ovat tervetulleita sisään. Ja Ja se on siis tämänhetkinen tilanne. Toivottavasti puheenjohtajakin voi jatkaa tätä lähestymistapaa. Ja vielä muutama asia katson tässä Konstansen puolen. Niin tietysti näissä eri luvuissa, joita meillä nyt on, ensimmäiset luvut, niissä kysymys on siitä, että nämä horisontaaliset periaatteet otetaan uudelleen huomioon, kuten myöskin poikkileikkaavat haasteet. Kysymys on synergiasta siitä, että koordinoidaan Horizon 2020-ohjelmaa. Se on erittäin tärkeää, jotta siirrytään kohti huippuosaamista ja Kysymys on yhteisen tukikehyksestä ja TEN-verkoista. On kysymys ja ulkorajoista ja siitä, että voimme koordinoida Ja näin otetaan huomioon myös liittymistä valmisteleva mm, ö, sopimus. Ja tähän kyllä me on keskittynyt viime viikkojen aikana. Haluan todeta, että Konstanze ja minä ei me ole mitenkään hiljaa seuranneet tätä prosessia, vaan olemme pyrkineet nimenomaan syventämään näitä jotakin tarkistuksia, ottamaan huomioon tiettyjä kohtia, jotta ne selventävät näitä juridisia kohtia, joita meillä on. Ja meillä on joitakin tarkistuksia, joita me esitämme sitten, kun niiden aika on, jotta voimme selventää lisää tätä asiaa ja saamme myös uusia ehdotuksia. Ne voidaan kuitenkin ottaa huomioon myöhemmin koko tässä tarkistusten kokonaismäärässä, jotka sitten otetaan huomioon kompromisseissa myöhemmin. Eli tällä hetkellä tässä se oikein tieto, Konstanze, voisitko sinä jatkaa tästä? Yes. Thank you. Puheenjohtajalle sopii. Kiitän painokkaasti. Ei ole paljon täydennettävää ehkäpä tarkistuksissa joista Lambert puhui lopuksi. Siellä on yksi tärkeä, myös poliittisesti tärkeä mukana, nimittäin käytännössääntöjen mukaanottaminen. Parlamenttina se pitäisi olla meille tärkeää, että siinä meillä on ainakin, äh, tai että ainakin ilmaisemme tahtomme, että haluamme sen, koska tässä valaistaan tätä kumppanuusperiaatetta, tai ainakin pitäisi valaista, ja monitasoinen hallinto, sekin on tärkeää. Muut ovat enemmänkin teknisiä mukautuksia, mutta eivät nekään ole merkityksettömiä. Yhteinen, yhteisen tukikehys. Kollegat nyt ovatkin tehneet kovasti töitä sihteeristön kanssa. Haluaisin todellakin kiittää tässä kaikkia, jotka tuntikausittain ovat tässä istuneet ja työstäneet. Kun ajatellaan tätä tekstiä, jota tässä nyt ehdotetaan, he ovat sen työstäneet niin ja muuttaneet sitä niin, että nyt siinä on meille pohja tarkistusten tekemiselle. Ja nyt on myös meillä neuvottu, että miten tarkistuksia voidaan tehdä. Nyt tiedämme, miten se voi toimia. Ja huomenna saatte vielä sähköpostin kun oikeudellinen yksikkökin vielä tekee selväksi, että miten se nyt sitten tarkalleen ottaen menee, että käytetään oikeaa korrektia kieltä yhteisessä tukikehyksestä. Meillä on yksi tärkeä kohta tässä, jonka otamme esille. Aiempi kappale neljä, koska nyt sanotaan, että tällä hetkellä emme näe mitään lisähyötyä siitä, että temaattisia tavoitteita vielä työstetään näihin prioriteettialueisiin, ja niin otetaan se tästä ulos, mutta mielestäni on tärkeää, että nämä neljä muuta, niin kuin ne nyt sitten ovat, otetaan yhteiseen strategiakehykseen mukaan. Kysymys siitä, että miten nyt käsitellään tulevaisuudessa tarkistuksia ylipäänsä, niin yhtä pyytäisin vielä lisäksi siihen, mitä Lambert sanoi. Tällä hetkellä hän on uskomattoman paljon keskustelukumppaneita, jotka pyrkivät ottamaan yhteyttä jäseniin ja alueiden komitean jäseniin ja siellä on myös edustajia jäsenvaltiosta mukana. Esittelijöiden näkökulmasta ei ole kovinkaan paljon järkeä siinä, jos kollegat ottavat nimiin sen neuvoston tarkistuksia ja, ja no ne voihan niin tehdä, mutta se veisi meiltä pois neuvottelupelivaraa. Senhän kaikki tietävät, että neuvottelut toimivat sillä periaatteella, että annetaan ja otetaan. Myönnytyksiä tehdään molemmin puolin, mutta jos jo alun perin tehdään myönnytyksiä, eli ei ole mitään mistä neuvotella. No, te olette kaikki tarpeeksi älykkäitä tietämään, että tätä neuvottelupelivaraa todellakin tarvitaan. Ja niin kuin Lamberto tässä sanoi ja niin kuin Jankin sanoi, niin olemme neuvottelujen alussa 9. heinäkuuta äänestyksen jälkeen. Ja nyt kun meillä on tämä historiallinen mahdollisuus, että koko aluekehityspolitiikka tulee nyt, tai sitä työstetään ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyn puitteissa, ja kun vielä viitataan yhteiseen tukikehykseen, niin tässä astutaan uudelle maaperälle. Tässä on vähän otettu oma-aloitevaltaa ja lainsäädäntövaltaa. Parlamentille se on uutta ja tästä voimme olla yhdessä ylpeitä. Nyt täytyy vasten katsoa, että tehdään vastaavia päätöksiä ja toimitaan vastaavasti hyvin. Shadows. Kiitoksia Konstantse. Kudmanis on toinen varjoesittelijöistä. Really we have a very good... Kiitoksia hyvin paljon Meillä oli todellakin Strasbourgissa hyviä keskusteluja, jotka selvensivät monia asioita ja toin itsekin ehdotuksia pöydälle. Välillä on hyvin mielenkiintoista tarkkailla, mitä toisella puolella tapahtuu. On hyvin mielenkiintoista, jos täällä jollakin on hallituksiin tai ministereihin yhteyksiä. He tietävät, että sielläkin neuvottelut alkavat olla melko lailla jo päätöksissä. Heillä, he käsittelevät asioita, joita me emme täällä käsittele. Heillä on täydellinen eh, liite kaksi. Mutta enimmäkseen jäsenmaat ja neuvoston puheenjohtaja käsittelevät tätä liitettä. Kysymykset, joita me täällä käsittelevät, niihin ei ole koskettu ehkäpä joihinkin prioriteetteihin. Ja tämä saattaa olla hyvä lisä, sillä he käsittelevät enemmän taloudellista puolta ja matemaattista puolta. Mutta tämä on luonnollisesti jotakin, mitä pitäisi yhdessä saada ratkaistua. On tiettyjä avoimia asioita. Minulla ei ole nyt päivämääriä. Annan ne teille hyvin nopeasti, mutta minä en tiedä, onko rahoitus avoina hyvin monissa tilanteissa, monissa jäsenmaissa aluekehitys rahaston rahoitus. Ja on paljon sellaisia asioita, joita me emme ole käsitelleet täällä, jotka mielestäni saattaisivat olla hyvin, hyvin vakavia, ähm, kun näitä rahoitusnäkymiä vuoteen 13 äh, mennessä saadaan päätökseen. Minä ehdottaisin, että me nyt varaamme aikaa tähän keskusteluun. Kyseessä on 200-209 miljardia euroa varoja, joita eräiden mielestä ei tule maksaa ollenkaan, mutta jos me nyt olemassa olevaa astusta artiklasta 83 tarkastelemme me kyllä näemme, että näin ei ole. Me olemme vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja komissio on voinut vain osan sitoumuksista viime vuonna hoitaa. Minä olen täysin samaa mieltä tämän yhteisen strategiakehityksen suhteen olen sitä mieltä, että voisimme ratkaista asioita. Ja tämä tällaisella tekstillä ei ole samanlaista lain voimaa kuin lakitekstillä. Siksi minä tukisin eräiden asioiden asettamista liitteeseen. Tiedän, että jotkut sitä vastustavat, mutta minä sitä tuen. Minä en tiedä, mit mitkä tulokset tulevat nyt kommunikaatio Euroopan mietinnössä olemaan. Mutta tämä on jotakin, mitä meidän tulee pyrkiä tekemään. Ja kysymyksessä on nyt se, kuinka hyviä me olemme projektien hoitamisessa, mutta kukaan ei voi näitä varoja korva merkitä. Tässä asiassa täytyy olla hyvin selvä. Jos joku nyt tässä toivoo, että näitä varoja voitaisiin korvamerkitä, niin kuin kohesiorahaston varoja voitaisiin korvamerkitä, niin näin ei tule tapahtumaan tällaista 10 prosentin tasoa. Tämä ei tule onnistumaan. Meidän pitäisi saada varat valjastettua, mutta kuten Konstantin sanoi, monet lobit meitä nyt ajavat tiettyihin suuntiin, mutta mitään korvamerkintää ei mielestäni tietääkseni tule tapahtumaan. Olisi oikein mukavaa, jos voisimme kattaa näillä varoilla kaikki jäsenmaat, mutta loogisesti tämä ei tule onnistumaan. Sitten viimeinen asia, josta pitäisi keskustella, on myöskin ALV. ALV on myöskin hyvin monimutkainen aihe. Ja komission ehdotuksessa on eri mahdollisuuksia eh, säilyttää ALV-tasot sellaisena kuin ne ovat. Sitten artikla 55 kappale 3 komission ehdotuksista ottaa, tai sitten me tuemme oman esittelijämme ehdotusta. Minä tukisin itse esittelijän ehdotusta, se antaisi enemmän rahaa tuen saajille olisi tarpeen toimeenpanna kohesio rahastossa tukea. Mutta tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Saisinko me lopulta lisää varoja? Ja minä tulen tätä käsittelemään. Tämä on hyvin tärkeä Kiitoksia. Kiitos, Ultrich Vlasak. Haluatko sinä puheenvuoron? Děkuji eh, za slovo, paní předsedkyně. Eh, ja s dovolením zminím jenom... Morova puheenjohtaja, jos sopii, mainitsisin muutamia näkökohtia, jotka täytyy vielä viimeistellä jollain tavalla. Suoritusvarauksestahan ei saada tarvittavaa kannustetta siihen, että oltaisiin tehokkaampia se pitäisi luoda kansallisella tasolla. Sitä pitäisi käyttää ohjelmiin niin, että ollaan tehokkaita. Sitten ALV, kuten varmaan mainitsi, mielestäni tukikelpoisuus arvonlisäverolle ja että se otettaisiin mukaan monikotisiin rahoituspuitteisiin. Yleisasiakirjassa on myöskin kysymys N plus 1 sääntö, miten se oikein määritellään. Sen ei pitäisi olla niin tiukka, tiukasti määritelty. Tarvitaan enemmän joustavuutta kansalliselle tasolle. Sitten sosiaalirahaston enimmäismäärät. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko sama taso kaikille, tai sitten vähennetään tietojen, tiettyjenlaisille alueille. Ehkä tästäkin voitaisiin keskustella kansallisella tasolla, kun keskustellaan kumppanuussopimuksista. Kaikissa tavoitteissa mielestäni, kaikissa rahastoissa pitäisi harminisoida – maksimi yhteisrahoitusosuus 85 prosenttiin. Ja viimeinen huomio, niin suhde kohesio ja muiden ohjelmien välillä, kuten Horisontti 2020, niiden pitäisi olla sopusoinnussa keskenään. Muuten olen kyllä hyvin tyytyväinen keskustelujen etenemiseen. Close list of... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa, että puheenvuoropyyntölista menee kiinni. Cornelia ensin, sitten Peter vielä. Kaksi minuuttia, jos sopii. Ähm, ich will mal damit anfangen, womit wir uns am meisten herumquälen, äh, wo wir auch nicht genau wissen. Äh, Voisin aloittaa siitä. Näistä ku- kuumista kysymyksistä minulla on edelleen näissä ennakkoehdoissa ongelmia. Kaksi varianttia. Toinen kaikki pois, toinen se, että määritellään siellä ja täällä tästä en ole ollenkaan tyytyväinen, tämä täytyy sanoa ihan selvästi. Ja edelleenkään en näe tätä suurta lisäarvoa. Jonkun pitäisi minut vakuuttaa vielä kyllä siitä, että mitä tässä on. Periaateongelma meillä on seuraamusjärjestelmissä, eli aina silloin, kun se ei ole yhteydessä kohesiopolitiikkaan. Myöskin ennakkoehdoissa. Se on mielestämme vaikeaa, että seuraamuksi lähdettäisiin Syrjitysvaraus pois, se on ihan selvä. Käytännössä nyt kyllä, mielestäni oikein tärkeää. Olemme ajatelleet, että pitääkö olla delegointisäädös vai ei, mutta sitten päätimme, että kyllä. Näin voisimme kuvitella käyvän, mutta haluaisin kuulla myös muita kantoja, jos sellaisia on. GSR tuen esittelijä, eli strategiapuitteissa – kehyksessä. Myöskin ne sisällöt, jotka sinne on ankkuroitu, ovat mielestäni myöskin hyvä. Toivotan niille onnea. Oikein hieno juttu. Edelleen meillä on ongelma näissä iskusanoissa. Akkreditointi, äh, tilinpäätös. Käytännöstä monet ovat sanoneet, että vuosi tilinpäätös ja päivämäärä, joka sinne on määrätty, on vaarallista, koska siihen mennessä ei välttämättä tapahdu mitään. Jos on nyt 10. lokakuuta ensimmäinen marraskuuta, jos sellaiset päivämäärät valitaan, se on kovin vaikea ja tukee ennen kaikkea sitä, että projekteja ja hankkeita tehdään vain vuoden ajan. Eikä se meidän tarkoituksemme voi olla. Mielestäni siinä täytyy nyt jotain tapahtua. Tässä täytyy toimia rahoitusvälineiden käsittelyyn ole siinäkään varmaa, että onko tämä ihan loppuun asti ajattelua. Ehkä tätä voitaisiin tematisoida tätä asiaa, koska on tietysti hyvä, että rahoitusvälineitä on ja uusia sellaisia, mutta on siinä myöskin tiettyjä vaaroja. No ehkä tämä riittää. Thank you, Peter Simon. Kiitoksia, Peter Simon. Zwei Aspekte kurz, ähm, wie vorhin schon erwähnt. Äh, Kaksi asiaa lyhyesti. Pidän oikein hyvänä, että monet tasoisen hallinnan periaatteita vahvennetaan. Erityisesti, että kun valmistellaan kumppanuussopimuksia ja toimenpiteiden myöskin toimeenpanossa alue- ja paikallista täytyy ottaa mukaan. Mutta käytännössääntöjen osalta sen määrittelyä ei pidä jättää pelkästään komissiolle, vaan vähimmäissäännöt pitää olla kriteereille kumppanuudelle yleisasetuksessa. Ne pitää sinne kirjoittaa ja sitten ne kumppanuussopimuksiin ja operationaalisiin ohjelmiin eh, tulevat, niin ne täytyy ottaa siellä huomioon. Sitten toiseksi sääntöjen yksinkertaistaminen. Puhuisin siitä vielä lyhyesti. Siitä teemasta ollaan monta kertaa puhuttu valiokunnassa ja paikallisia ja alueellisia asiantuntijoita ollut siinä mukana. Nyt kun katsotaan näitä ehdotuksia, ja nyt kun paikallisia viranomaiset ovat jo toteuttamassa näitä asioita, niin tulee epäilys esille, että ei se ehkä olekaan niin yksinkertaistamista, vaan että jopa voi byrokratia lisääntyä. Tässä mielessä ajattelen, että kun ajatellaan näitä valvonta- ja osoitusvelvollisuuksia, niin niiden sopeuttamisesta voidaan vielä keskustella. Kiitos. Haluaisikohan komissio myöskin kommentoida? Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska komissaari Hahn piakkoin tulee tänne valiokuntaan, niin hänellä on myöskin sanottavaa tästä yhteisestä tukikehy, yhteisön tuki, tukikehyksestä, niin en nyt lähde tässä ennakoimaan sitä, mutta tietysti olemme nähneet tämän asiakirjan luonnoksen ja liitteenkin vasta äskettäin, joten meillä ei ollut yksityiskohtaisesti aikaa tarkastella sitä. Eli otan esille vain muutaman kohdan, jotka liittyvät tähän yhteisön tukikehykseen. Ensinnäkin tämä liittyy liittyy yhteisen tukikehyksen määritelmään, kuten myöskin YMS-asetukseen. Ja tässä on tietysti joitakin epäselvyyksiä sen suhteen, mikä tämän yhteisen tukikehyksen rooli on. Kysymys on siitä, että tasapainoitetaan, koordinoidaan investointiprioriteetteja. Ja tämä taas liittyy siihen, että poistetaan näitä avainasemassa olevia toimia, joita komission työasiakirjassa löytyy. Investointiprioriteetit nimenomaan liittyvät kohesiopolitiikkaan, kun taas yhteisen tukikehyksen on tarkoitus kattaa kaikki rahastot, eli tämä ei mm, toimi suhteessa investointiprioriteetteihin. Toiseksi mainitsin alussa, että nämä, nämä prioriteetit löytyvät nimenomaan temaattisista tavoitteista. Ne ovat niiden alaosa. Ja komission puolella olemme sitä mieltä, että että yhteisen tukikehyksen yksi päärooleista on se, että se suuntaa sitä, millä tavalla nämä viisi rahastoa ovat edesauttamassa temaattisten tavoitteiden saavuttamista eri rahoitusvälineiden puitteistossa. Ja tässä suhteessa nämä avainasemassa olevat toimet ovat erittäin konkreettisesti eh, ilmoittamassa sitä, millä tavalla eri viiden rahaston avulla voidaan tukea erilaisia investointeja. Ehkäpä puheenjohtaja sallin, että sen, että vielä puutun yhteen asiaan, joka liittyy näihin tarkistuksiin. Tämä ei ole tullut täällä mainituksi, mutta komission mielestä se on erittäin tärkeä asia. Se koskee sitä, että poistetaan artikla 20, joka liittyy tähän suorituskehykseen. Tarkoitusehdotuksissa tällä hetkellä ehdotetaan sekä artiklan 18 poistoa suoritusreservin ja sitten tämän puitteiston poistamisen, joka löytyy artikosta 20. Nämä liittyvät toisiin, mutta, toisinsa, mutta vetoaisin esittelijä, tähän hän katsoisi tätä uudelleen, sillä komission ehdotuksessa tämä suorituskehys on lähtökohta. Se on yksi niistä avainmekanismeista, jonka avulla voidaan suunnata toiminta nimenomaan tuloksiin. Suoritusreservi sitten taas on yksi niistä asioista, joka seuraa tämän kehyksen soveltamista asettaen kannustimia, mutta siihen liittyy myös muita elementtejä, kuten tiedätte, mahdollisuus tietyissä olosuhteissa keskeyttää maksut ja tietyissä toisissa olosuhteissa korjata tilannetta sitten, kun ollaan päättämässä asian käsittelyä. Kysymys on siitä kuitenkin, että koko tämä ohjelman suunnittelu, rakentaminen, täytäntöönpano keskitetään siihen, että keskitytään nimenomaan näihin lopputuloksiin. Ja olisi erittäin harmillista, jos yksikin näistä välietapeista vesitettäisiin. Thank you, thank you very much for, for this morning, morning. Kiitoksia hyvin paljon tästä tämän aamun keskustelusta. Pääasia varmaankin on se, että tämä toimintatapa, joka meillä on, on jotakin, mitä kaikki puhujat kannattavat ja myöskin yhteisen tukikehys ja tämä räätälöity ehdotus ja se, että tarkistuksille olisi viikko lisäaikaa. Sillä on tärkeää ei vain toimia nopeasti, mutta myöskin se, että me ö, olemme yhdessä keskitymme pääasioihin. Tässä kollegat jo pohtivat neuvotteluja ja siitä, kuinka me pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Kuten tässä edellinen puhuja viitasi, tämä on totta, mutta meidän tulee tuoda työn alle nyt selkeä näkemys meidän tavoitteistamme ja yhteisistä kannoistamme ja sitten voimme laatia tämän paketin olen hyvin optimistinen sen suhteen, mitä me voimme saada aikaan. Muutamia asioita tässä edustaja Else sanoi. Kyllä todellakin on asioita, joita pitäisi selventää. On vielä tässä tässä on vielä avoin kysymys olemassa ja me olemme hyvin, hyvin optimistisia tämän lopputuloksen suhteen ja uusien rahoitusvälineiden suhteen. Me emme muuttaneet hirvittävän paljon asioita, voisin sanoa, ESFstä prosentuaalisesti, mutta siis verrattuna siihen, mitä meillä aikaisemmin on ollut. Ja minä pahoittelen, mutta ei meidän tarvitse miettiä, kuinka me toteutamme tämän, jos me emme halua sitä. Näinhän se lopulta on. Olen pahoillani, siellä paljon parempiakin toimintatapoja ja parempaa suunnittelua jäsenmaissa kasvun, investoinnin suhteen näissä asioissa on, jotka toimivat, jotka keskittyvät eh, temaattisiin prioriteetteihin. Tätä me tarvitsemme. Mitä kauneuskilpailua tässä ole järjestämässä? Eh, Niiltä kaikki menevät tässä riviin. Lopettakaa tällä, nyt on kriisi, en mitä halua. Tämä on se viesti, mikä pitäisi olla parlamentilta tulossa selvästi. me pitäydymme nyt olemassa olevassa tilanteessa ja olemme konkreettisia. Tämä on mielestäni paras tapa rouva puheenjohtaja. Ehkäpä tässä edustaja Konstanssa voisi käyttää vielä puheenvuoron. No minä kyllä sallin sen, en tiedä miksi, mutta kiitos Lambert. No ensinnäkin minä haluan esittää myös muutaman huomion. Siitä, se mitä kollegat sanoivat, on jo osin meidän tarkistuksissamme mietinnössä sisällä. Eli kysymykset, suoritusvaraus, arvonlisävero, synergiavaikutukset, ennakkoehdot, se todellakin sopii aluepolitiikkaan. Ne ovat kaikki asioita, jotka olemme ottaneet mukaan itse asiassa. No sitten kysymys. Akkreditointi, vuositilinpäätös. Haluan todellakin viitata vielä siihen, että olemme tässä riippuvaisia rahoitusasetuksesta, josta tällä hetkellä neuvotellaan – ja pyydän kollegoita siihen, että ette tee tästä osa-alueesta tarkistuksia, jossa emme kuitenkaan pysty niitä työstämään itsenäisesti. Tietyissä kohdissa, kuten akkreditointipaikassa, olemme riippuvaisia rahoitusasetuspäätöksistä ja mitä päätöksiä siinä tehdään. Sitten sen jälkeen täytyy toimia ja katsoa, että missä pelivaraa vielä on tiettyjä asioita muuttaa tai ei. Samoin haluaisin vieläkin viitata siihen, että jos yksinkertaistamisen ehdotuksia todellakin on, joita mehän olemme käyneet esittelijöinä monia keskusteluja yksinkertaistamisesta käyneet ja kollegoille olemme aina sanoneet, että tuokaa niitä mukaan, jos mahdollisuuksia on. Täytyy myöntää, että se ei ole ollenkaan niin yksinkertaista yksinkertaistaa nämä monimutkaisia asioita. kun näkee näitä irtolanganpäitä monilla alueilla, sitten joku sanoo, että ei se kuitenkaan käy, niitä vetää yhteen. Niin se täytyy ottaa huomioon tässä keskustelussa Suomi, että mitkä seuraukset ovat mutta jos fiksuja tarkistuksia on, jotka menettelyjä yksinkertaistavat, niin sitten se todellakin on tervetullutta, eikä pelkästään meidän keskuudessamme, vaan myös komission ja neuvoston. Komission neuvoston osalta. Muutama vielä, sana vielä komission sanomasta. Nämä avaintoimet on otettu mukaan, koska tässä yleisasetuksessa ei ollut oikeastaan mitään siitä, mitä ne ovat Jos meille tulee järkeviä esityksiä tässä mieleen, niin komissiota pyydämme tukemaan. Olemme käymässä kovin intensiivisiä keskusteluja tästä myös, ja mielestäni tätä voidaan vielä laajentaa ja parantaa tätä kaikkea. Suoritusvarauskysymyksestä tietysti, ja sitä tuemme myös. Koesiopolitiikan suuntaaminen tulosorientoituneisuuteen että haluamme sitä, että ei pelkästään esitellä lukuja, vaan että nähdään todellisia tuloksia, niin se on tietysti meidän intressissämme myös. Se on varmaan kaikkien intressissä se tapa, millä suoritusvarausta ehdotetaan, mielestäni ei ole ihan siihen sopeutettu, että tämä saavutettaisiin. Jos meille tulee mieleen tässä jotain järkevää ehdotusta, niin komission kanssa halutaan tietysti tästä neuvotella, kuten Jan sanoi, niin kun kun tähän tulee vielä kollegoilta tarkistuksia ja sitten päätetään tästä mietinnöstä, se on alku neuvotteluille komissioneuvoston kanssa ja mielestäni olemme matkalla kohesiopolitiikkaan ja tässä tiellä meidän pitää kaiken, kaikki vielä tehdä paljon, että sitä saadaan mahdollisimman paras, paras tulos mahdollisimman hyvä tulos irti ja että halutaan viedä politiikkaa tulevaisuutta kohti. No se, mitä kollegat puhuivat kumppanuussopimuksista, puhukaa kumppanuussopimuksista eikä yksinkertaistamisista. Me haluamme sopimuksia, jotka neuvotellaan, jotka ovat sitovia. Ja kun keskustellaan neuvoston kanssa, tämä on hyvin tärkeää, koska tässä olemme jo ottaa paikallisviranomaiset alueet mukaan mikä varmaan ja näiden kumppanuussopimusten sopimusneuvotteluissa. Eli käytetään myöskin tarkasti kieltä, että kyseessä ovat nimenomaan sopimukset. Olisimme kiitollisia siitä. Sellerin aikaa tässä jo käytetään, mutta Cornelia halusi kysyä 10 sekuntia vai? Halusi vain kysyä seuraavaa. Ja just nyt tästä akkreditoinnista ja vuositilinpäätöksestä joita vastaan olen. Onko taktisesti fiksua, jos aluekehitysvaliokunta ei sanoa mitään tästä asiasta? Eikö ainakaan voisi sellaista tahtoa viestiä, että me halua tätä. Mikä, miten tätä viestiä pitäisi oikeastaan viedä eteenpäin? Mitä mahdollisuuksia meillä sitten on millään tavalla puolustautua tässä, koska saada torjuttua tätä asiaa, koska mielestäni sillä on kovin pahoja asioita mukana. Siis tietysti, että tehdäänkö tarkistuksia, se ei tehtäisi tarkistuksia ollenkaan, onko se järkevää, mielestäni niin taktisesti tässä on ongelma. Cornelia, se on pahoiteltavaa, mutta näin se vaan on. On täysistuntopäätös rahoitusasetuksesta, se on Greslin mietintö. Ja olemme äänestäneet sen puolesta enemmistöllä. Ja parlamentti, parlamentilla on yhteispäätösmenettely ja siitä neuvotellaan neuvoston kanssa 56 artikla, siinä on kyseessä, siitä keskustellaan. Siellä määritellään muun muassa akkreditointia ja neuvostohan sitä ei haluaisi. Mutta se on se päätös, joka parlamentissa on tehty ja mielestäni on liian myöhäistä, että meillä on kehitysvaliokuntana nyt sitten Haluaisimme irtautua omasta päätöksestämme sitä muuttaa. Ja asetustekstissä viitataan yksilöllisesti siihen, että akkreditointi paikalla viittaamme artiklaa 56 rahoitusasetuksessa ja mm, lainsäädäntö on lainsäädäntöä. Itse tehtyihin päätöksiin täytyy pitäytyä. En voi sitten myöhemmin sanoa, että en minä oikeastaan tätä haluakaan tarkoitimista, vaan ihan yleisellä tasolla. Eli tätä olisi pitänyt miettiä paljon paljon aikaisemmin, että mitä vaikutuksia sillä aluepolitiikkaan on. Nyt itse asiassa voimme vain tehdä sopeutuksia jälkeenpäin, ehkä tehdä, ehkäpä neuvotella Greslen kanssa tai neuvotella neuvoston kanssa. Mielestäni sekin on kuitenkin hyvin vaikeaa tässä asiassa. Jos keskustelua täytyy jatkaa tästä yleisasetuksesta, niin 15 minuuttia varmaan on äänestysten jälkeen iltapäivällä. Haluaisin vain sanoa hyvin selvästi tai toista painokkaasti, että 17. kesäkuuta on CSFstä yleisasetuksesta tarkistusten määräaika tai 31. toukokuuta kello 18 CSFlle 7 kesäkuuta keskipäivällä ja sitten toistaisin sen vielä, mitä on sanottu monta kertaa, että meillä ei ole tätä rutiinimenettelyä, vaan mennään erityismenettelyn mukaan, kuten tiedätte, jota sihteeristä on ehdottanut. Ja ohjeet kierrätetään teille hyvin pian, mutta ne, jotka haluavat jättää tarkistuksen CSFään yhteisön tukikehykseen ja vielä mm, epäröivät, miten se tehdään, niin ottakaa yhteyttä sihteeristöön ennen niin kuin teette. Tämän myötä haluaisin siirtyä Joachim Zellerin mietintöön. Pitemmittä puheitta, Joachim, sinulla on puheenvuoro. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und äh, danke auch. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos vielä kerran. Että esilistaa muutettiin lyhyellä varoitusajalla niin, että voimme puhua myöskin alueellisen yhteistyön yhtymistä ja siihen liittyvästä asetuksesta voi puhua suhteellisen lyhyesti. Mehän olemme valiokunnassa jo kolme kertaa puhuneet tästä muutetusta ehdotuksesta. Tällä välin oli myös kuulemistilaisuus EPP-ryhmältä. Alueiden komiteakin on ottanut asiaan kantaa. Ne yhtymät, jotka on perustettu, ovat myös osallistuneet keskusteluun. On monia alueita, jotka suunnittelevat uusia alueellisen yhteistyön yhtymiä perustavansa niin, että näyttää ainakin siltä, että ainakin alueellisella tasolla yhteistyön yhtymät ovat tulevaisuudessa se, se tärkeä oikeusväline organisoida rajat ylittävä yhteistyö, jotta ne voisi olla. nyt esillä oleva asutus verotuksena muihin siinä, tai muihin rakennerahastoasetuksiin siinä on se, että se ei ole uusi asetus, vaan se, se perustuu tähän asetukseen, joka on ollut olemassa vuodesta 2006 lähtien. Sitä on modifioitu ja laajennettu ja komissiota on kiittäminen siitä, että kun alueelta on tullut näitä pyyntöjä, niin se on otettu huomioon ja uudessa asetuksessa laajennetaan tätä vaikutusalaa eh, yhteistyön yhtymille. Ja sitä on laajennettu olennaisesti. Esimerkiksi julkiset yritykset voidaan ottaa tulevaisuudessa mukaan yhteistyön yhtymien työhön. Kahdenvälisiä yhtymiä voidaan ulkorajoilla EU-ssa perustaa. Eli jo yksi EUn jäsen ja kolmannen yksi kolmas maa riittää yhtymän perustamiseen. Ja puhumme sen puolesta, että tämä ei ole pelkästään alue, kehityksen asia rakennerahastojen puitteissa, vaan yhteistyön yhtymää kaikissa sektorispesifeissä politiikoissa voi tulla käyttöön. Oli kyse sitten Live Plusasta, ekoinnovaatio tai 2020-strategia tai mitä tahansa. Haluamme myös sitä, että yhteistyön yhtymä, nehän ovat oikeushenkilöitä, niin ne voivat ottaa osaa ehdotuspyyntöihin tietyillä politiikka-alueilla. Ja tärkeää olisi myös se, että kun ajatellaan, että miten paljon lupaviranomaisia jäsenvaltiossa tähän asti on ollut, niin joiden lupa täytyy saada yhtymän perustamiseen, että tätä määrää rajoitetaan, että ne, jotka haluavat yhtymän perustaa, niin tulevaisuudessa voivat sitten asioida yhden luukun periaatteen mukaan. Eikä tarvitse luukulta toiselle juosta ja vaatia näitä lupia. Myöskin parempi koordinaatio alueellisella tasolla – alue, alueellisen yhteistyön yhtymissä siihen pyritään myös. Ja sitä suosittelemme kovasti meidän puoleltamme ja luulenpa, että tähän mennessä kun ajatellaan asetusluonnosta ja mitä siihen tulee, niin tässä varmasti saadaan kovasti vastakaikua tälle vaatimuksellemme. Valitettavasti neuvosto on vähän vastakahakoinen asiaan Tähän mennessä sieltä ei ole vielä kuultu, että mikä niiden periaatteellinen kanta asiaan on. Eli yhtymä, missä niitä perustetaan, niin oikeushenkilönä sillä on myös oma vastuu, eikä pelkästään delegoitu vastuu. Eli ne alueet, jotka ovat yhtymän perustaneet, niin niillä on sitten mahdollisuus itse näiseen hallintoon, hallinnointiin hankkeessa Jotkut jäsenvaltiot tässä sitten pelkäävät, että mm, toimivaltaa siirtyy. Me emme näe asiaa niin. Toivon, että tulevissa keskusteluissa ja myöskin keskustelussa neuvoston kanssa, niin tällaisia huolenaiheita voidaan hälventää. Ja että alueellisen yhteistyön yhtymä tällä tukikaudella kun sillä on ollut alkuvaiheensa, niin että seuraavalla tukikaudella vuodesta 2014 lähtien pääsee täyteen kukoistukseensa oikeusvälineenä, eh, kun halutaan järjestää rajat ylittävää yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you eh, very much, eh, Monika Kiitoksia, Monika Smolkova. Kiitoksia, kiitoksia puheenvuorosta. Minun täytyy tässä edustaja Zellerin työtä kunnioittaa. Hänen työasiakirjansa oli erittäin hyvä. Ja nämä tarkistukset ovat hyvin hyödyllisiä, kun haluamme saavuttaa asetuksen tavoitteet, kun halutaan luoda näitä alueellisen yhteistyön yhtymiä. Kun komissio on tehnyt oman ehdotuksensa, järjestettiin kuulemistilaisuuksia ja monia sidosryhmiä on kuultu. Ja esittelijä on meille vain 23 tarkistusta ehdottanut ja ne parantavat nykyistä ehdotettua asetustekstiä. Voisin mainita muutaman. Tarkistus 1 on erittäin hyvä. Se käsittelee sitä, mitkä yritykset voivat osallistua ne, jotka tarjoavat yleishyödyllisiä palveluja. Pidän myöskin tarkistuksesta viisi, joka käsittelee rajat ylittävää yhteistyötä, ja esittelijä käsitteli tätä asiaa jo hänen alustuksessaan. Sitten tarkistus 6 on ehkä hiukan ristiriitaisempi. Minun täytyy myöntää, että ensimmäisen kerran kun luin sen, minulla oli tiettyjä epäilyksiä, mutta kun asetin tämän tarkistuksen suurempaan kontekstiin ja tulevaan tuleviin rahoitusnäkymiin, niiden kontekstiin. Uskon, että tämä tarkistus eh, kuusi niiden valossa onkin itse asiassa hyvä. Ne, jotka eivät ole lukeneet tekstiä, Tarkistus 6 sanoo, että nämä alueellisen yhteistyön yhtymät pitäisi nähdä universaaleina yhteistyön välineenä ja ne pitäisi ottaa tukikelpoisiksi kaikissa yhteisön ohjelmissa. Olen myöskin täysin samaa mieltä tarkistuksen kahdeksan suhteen ja muut tarkistukset selventävät tai yksinkertaistavat tekstiä. Uskon, että meillä on kolmen tai neljän tarkistuksen suhteen varmaankin tarkempaa keskustelua tulossa, mutta tarkoituksena olisi siis parantaa yksinkertaistaa tekstiä. jotta voisimme antaa näille ohjelmille korkeamman profiilin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, já mu... Kiitoksia puheenvuorosta, hyvä puheenjohtaja. Olen ilahtunut tästä mietinnöstä. Meidän ehdotustemme enemmistö heijastuu siitä ja minä kannatan niitä tarkistuksia, jotka koskevat ALV-järjestelmän yksinkertaistamista ja niitä, jotka liittyvät työntekijöihin. anna muita esityksiä myöhemmin tästä asiasta. There's anybody would like to take the floor? Kiitoksia hyvät kollegat. En tiedä haluaako kukaan puheenvuoroa, ellei näin ole, annan komissiolle puheenvuoron suoraan. Kukaan ei ilmeisesti pyydä puheenvuoroa, vain 23 tarkistusta on siis esitetty. Nyt suit, joka komission puolesta käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä, käyttäkää niin paljon aikaa kuin haluatte. Hey, much Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. En aio käyttää paljon puheaikaa tässä vaiheessa. Haluan vain korostaa sitä, että komissio arvostaa kovasti sitä, että esittelijä ymmärtää tämän asetuksen pohjat. Hän on erittäin hyvin tehnyt yhteenvetoa siitä, miksi näitä tarkistuksia on ehdotettu, ja siitä syystä en aio minkäänlaista puheenvuoroa tässä siitä enää käyttää. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että kaikki on tullut niin hyvin ymmärretyksi. Tässä vaiheessa haluaisin todeta, että <clears throat> kun puhutaan näistä yksityiskohtaisista tarkistuksista, niin ne kuuluvat kahteen ryhmään meidän mielestämme. On sellaisia, jotka meidän mielestämme hyvällä tavalla selventävät asioita hieman paremmin kuin itse onnistuimme tekemään yhdeksän kuukautta sitten, miltei vuosi sitten, kun me tätä tekstiä viimeistelimme. Esimerkiksi perusteluosassa esimerkkinä olisi viittaus julkisiin yrityksiin toisessa kappaleessa tuota perusteluosiota. Mielellämme työstämme tätä. Uutta oikeustapauskäytäntöä on syntynyt sen jälkeen, kun luonnos on julkaistu ja meidän mielestämme tämä on oikein hyvä asia. Ja sitten samoin perusteluosassa viitataan näiden ryhmittymien asemaan ja siihen, mitä alueiden komitea asiasta on todennut. Jos se on valmis tekemään tämän työn, niin meidän mielestämme on oikein hyvä asia, että se näin tekee. Olemme valmiita tukemaan tätä tarkistusta. On myös muita samankaltaisia. En halua tietysti pilata tätä iloista ilmapiiriä täällä, mutta joitakin sellaisia tarkistuksia on kylläkin, jotka aiheuttavat meille hankaluuksia. Varsinkin ne, jotka meidän näkemyksemme mukaan asettavat uusia vaatimuksia yhteisölainsäädännön toisille aloille. Tämä asetusmuutos meille mielestämme ei voi muuttaa sellaisia säännöksiä, jotka on hyväksytty jo muissa direktiiveissä tai asetuksissa ja hyväksytty EU:ssa. Eli jossain tapauksissa olemme sitä mieltä, että ehdotukset, vaikkakin puolamme kovasti niiden taustalla olevaa ajatusmaailmaa, niin emme kuitenkaan halua niitä sellaisena hyväksyä. Kollega, joka on huomattavasti juridisesti pätevämpi keskustelemaan näistä asioista, niin hän voi antaa muutaman selvennyksen tästä asiasta. Kiitoksia. Kuulisimme mielellämme myöskin nämä oikeudelliset argumentit. Jos se olisi mahdollista, voimmeko nyt kuulla nämä argumentit jo se olisi esittelijälle myöskin tärkeää tietää. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, wie David Fitch on... Äh, Kiitos esittelijä. Kuten David, David Fitch jo sanoi, on pieniä juridisia ongelmia joidenkin näistä ehdotuksista kanssa. Ne voidaan jakaa neljään ryhmään, kuten jo mainittu. on sellaisia johdantosan kappaleita, jotka viittavat muihin politiikkalohkoihin. Ja siinä me olemme sitä mieltä, että se ei ole paikka tässä asetuksessa, oikea paikka, tai ei ole oikea paikka tässä asetuksessa puhua muista politiikkalohtoista, kuten IPA. Yritämme kuitenkin olla yhteydessä muihin yksikköihin, niin että se otetaan huomioon siellä tämä alueellisen yhteistyön yhtymä. Toinen kohta koskee yksinkertaisesti sitä tekniikkaa, että miten asetuksia muutetaan. Se koskee tarkistuksia 2 ja 4. Tässä viitataan artiklaan, mutta artiklahan koskee johdantosen kappaletta, joka ikään kuin, artikla täydentää johdantosen kappaletta, Eli se, mitä halutaan säännöllä, niin se täytyy ottaa huomioon jo johdantosakappaleissa eikä pelkästään artiklassa. Viittaus ehdotuksessa 20 artiklaa 16 olemassa olevassa asetuksessa ei ole meille ihan selvää, että mitä siellä muutetaan, mitä siellä ehdotetaan, uusi kohta vai alakohta. Kolmas ryhmä koskee sitä asiasisältöä, että ehdotetaan johdantosan kappaleiden ja vastaavien artiklojen muuttamista, ja että ne eivät ole sopusoinnussa keskenään. Niinpä esimerkiksi tarkistuksessa 10 ehdotetaan johdantosan kappaletta, mutta vastaavalla artiklalla sitten tätä ehdotusta ei täydennetä. Kyse on siitä, että missä määrin alueiden komitean foorumiin pitäisi ottaa huomioon Eurooppa 2020-strategia. Sitten uudet ehdotukset uusista säännöksistä asetuksessa 2021 ja 31, niin sitten toisaalta siellä artikloihin liittyviin ehdotuksiin ei liity vastaavaa johdantosakappaleen ehdotusta. Sitten neljäs ryhmä koskee tarkistusehdotuksia, jotka ovat olleet meille ihan täysin selviä. Esimerkiksi tarkistukset 817 koskevat sitä mahdollisuutta, että yhtymä tekisi sopimuksia muiden oikeudellisten yksikköjen kanssa tai elinten kanssa. Tietysti tämä on selvää, koska yhtymä on oikeushenkilö, eikä näytä tarpeelliselta ottaa sitä erikseen tässä esille. tarkistusyrityksessä yhdeksän on kyse siitä, että komissio on ehdottanut, että sovellettava laki määriteltäisiin. Eli haluttiin kirjoittaa siihen enemmän kuin se, että tätä yhtymää koskee esimerkiksi Ranskan laki. Se on ihan itsestään selvää muutenkin, vaan kyse on luettelosta spesifeistä säännöksistä koskien sitä, että mitkä kunkin yhtymän toimet ovat. Mutta suurin osa tästä asianomaisesta johdantasokappaleesta pitäisi säilyttää siellä, koska olemme yhtä sitä, että täytyy saada aikaan selvyyttä siitä, että mitä sääntöjä sovelletaan yhtymän henkilökuntaan. Tarkistus 19 siellä halutaan vielä kerran painottaa sitä tai ottaa esille se, että mitä tapahtuu silloin, kun yhtymällä on rajoitettu vastuu. No, sitä on myös muilla osa-alueilla. Tunnemme rajavastuuyhtiön. Rajoitetusta vastuusta johtuu se, että oikeushenkilöllä on rajoitettu vastuu ja sopimusosapuolia tässä varoitetaan ja heidän täytyy ottaa selville, että mihin asti tämä vastuu pätee. Sitten lopuksi tarkistus 20. Siinä komission täytyy sanoa alueiden komitealle, että mitä foorumilla äh, tehdään. Tämä ei ole meille selvää alueiden komitea. Kyllä varmaan itse tietää, mitä se foorumillaan tekee ja komissio äh, tekee siinä yhteistyötä tietysti. No viimeinen huomio, tarkistus 14. Siellä ehdotetaan että yhtymän perustaminen julkaistaan kaikissa jäsenvaltioissa. Se on tietysti ongelma, kun on 23 virallista kieltä. Sen vuoksi nykyisessä asetuksessa on jo määrätty, että unionin virallisessa lehdessä julkaistaan ilmoitus kaikilla virallisilla kiekillä siitä, että uusi yhtymä on perustettu ja kuka sitten haluaa Euroopan laajuisesti vielä enemmän tiedottaa, niin tietysti niin voi tehdä. Ja hänet ohjataan sitten asianmukaisten asiakirjojen pariin. Tietysti komissio on valmis yksityiskohtaisesti vielä esittelijän kanssa keskustelemaan näistä. Kiitoksia. Uh, thank you very much for this Kiitoksia hyvin paljon näistä kommenteista. En tiedä, Joakim, haluatteko vielä vastata tähän? Kiitoksia. Keskustelutarjoukset on kerrasti vastaan. Mutta tietyt komission ehdotukset ovat sellaisia, joita en voi ihan täysin ymmärtää, jos puhutaan siitä, että muilla politiikkalohkoilla tai niitä otetaan esille, puhutaan naapuruspolitiikasta tai IPA-välineestä, liittymistä valmistelusta välineestä, niin naapuruspolitiikastahan teemme tai äänestämme tänään lausunnostamme asiasta vastaavalle valiokunnalle, niin sitähän juuri haluttiin, että muita politiikkalohkoja otetaan mukaan ja voidaan ottaa mukaan jos meillä, jos avaamme tässä mahdollisuuden, että yhtymä voidaan perustaa myös kolmannen valtion kanssa, niin kolmannet valtiothan ovat usein niitä, jotka ovat Euroopan unionin ulkorajoilla ja otetaan mukaan liittymisvälineeseen tai naapurusvälineeseen. Eli siinähän on per definition jo järkeä, että politiikkalohkoja koordinoidaan paremmin ja noudatamme koherenttia lähestymistapaa. Tarkistus 20, jossa on kyse eh, alueiden komitean foorumista, niin siinähän on tietysti toinen kohta, jonka haluamme komission eh, mukaan tähän asiaan, nimittäin jotta todellakin saataisiin parempaa yhtymään eh, koordinointia EUn sektorikohtaisiin politiikkoihin. Että ei redusoida sitä rakennerahastoihin, ja, vaan että tällä oikeusvälineellä on laajempi soveltamisala, mikä myös on alueiden toive. Eli odotan innolla jatkokeskustelua ja komission keskustelutarjouksen otan kernaasti vastaan. Thank you very much. And... Kiitoksia hyvin paljon. Uskon, että tämä kohta, sen käsittely voidaan nyt päättää. 31. toukokuuta on tarkistus jättämisen takaraja. Meillä on nyt 10 minuuttia aikaa. Meillä on 10 minuutin kuluttua komissaari Haanin kanssa onko teillä mitään muita asioita, joita haluatte nyt 10 minuutin aikana käsitellä? Ellei näin ole, keskeytän kokouksen kello 11 asti. Kello 11 aloitamme komission jäsen Haanin kanssa kokouksen ne henkilöt, jotka eivät olleet paikalla, kun puhuimme esityslistan muutoksista, haluaisin sanoa, että meillä on Itren kanssa hyvin tärkeä yhteinen julkinen kuuleminen kohesiopolitiikasta ja horisontti 2020 ohjelmasta ja sen jälkeen meillä on monista kysymyksistä äänestykset, joten olkaa hyvät ja tulkaa tänne myöskin iltapäivällä. Kiitoksia. Hyvät kollegat, haluaisin, että jatkamme nyt kokousta. Komission jäsen on paikalla. Haluaisin komission jäsenen Johannes Haanin toivottaa tervetulleeksi. Ne, jotka eivät ole täällä, heillä on ehkä syy olla poissa, mutta on tärkeää, että käytämme nämä puolitoista tuntia komission jäsenen kanssa, jotta voisimme selventää monia asioita, joita teillä on mielessänne. Ja haluaisin nyt pyytää ensin komission jäsentä käyttämään oman puheenvuoronsa ja sen jälkeen voimme keskustella. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää kutsusta keskustelemaan. Nyt on hyvin tärkeä ajankohta meille kaikille, erityisesti minulle, kun ajatellaan kohesiopolitiikan uudistusta ja neuvottelujen tilannetta, että siitä voidaan keskustella. Viikkojen ajan koko Euroopassa on käyty keskustelua lisää kasvuimpulseista eurooppalaisille kansantalouksille. Ja tässä täytyisi ottaa huomioon myös se, että rakennerahastoilla meillä on jo merkittävä kasvuimpulssi. Puheenjohtaja Barroso otti tämän esille puheessaan epävirallisessa neuvostossa viime viikolla. Hän puhui sitä hyvin selkeästi, kun hän sanoi, että reformien täytyy käydä kädessä investointien kanssa ja rahasto vielä tärkeä osa tässä mielessä. Tässä osassa kohesiopolitiikka voi olla erityisesti silloin, kun investointeja suunnataan vieläkin paremmin uusiin työpaikkoihin ja kasvuun. Kasvua tarvitaan ja täytyy avoimesti keskustella siitä, että mitä välineitä täytyy vahvistaa. Tätä otollista hetkiä täytyy käyttää hyväksi myös nykyisissä neuvotteluissa, kun neuvotellaan kohesiopolitiikasta ja tulevista rahoituspuitteista. Täytyy muotoilla kasvupolitiikkaa MFFn suhteen. Voi hyvin, hyvin kuvitella, että selkeä viesti lähtee siitä, että mitä rahoitusvälineitä investointi alalla olisi käytössä vuoteen 2020 mennessä. Onnittelen regivaliokuntaa tästä rakentavasta ja nopeasta käsittelystä komission lainsäädäntöehdotuksesta ja olen kovin iloinen, että neuvosto neuvotteluissa on päässyt hyvin eteenpäin. Ja tässä yhteydessä haluan lyhyesti kertoa neuvotteluiden tilanteesta ja komission asemasta tässä. Yleisten asioiden neuvostossa huhtikuun lopussa pystyin keskustelemaan neuvotteluiden tilasta. Tuli joitakin kysymyksiä strategisesta ohjelmoinnista, jälkikäteisehdoista ja yksinkertaistamistoimista, anteeksi ennakkoehdoista ja yksinkertaistamistoimista. Ja niistä pystyttiin keskustelemaan rakenteellisesti, äh, anteeksi, rakentavasti, mutta komissio on nykyisissä neuvotteluissa. Se ei ole tietenkään ei parlamentin eikä neuvoston puolella, vaan se näkee roolinsa, niin kuin perussopimuksessa määrätään välittäjänä näiden kahden lainsäätäjän välillä. Ja puolustaa aina lakia. Sen vuoksi on itsestään selvää, että mitään sopimuksia kummankaan osapuolen kanssa ei tietysti ole olemassa. Komissio on sillä kannalla, että että se tekee, tai se on oman lainsäädäntönsä kannalla. Sanon tämän edelleen selvästi, että kun tulee kysymyksille esille, kysymyksiä esille niin kutsusta neuvottelulaatikoista, negotiation boxes, ne ovat äh, väline rak- siihen, että saadaan neuvoston keskustelut järjestelmälliseksi. Se, että miten järjestetään eri kysymykset eri laatikoihin, sillä ei ole vaikutusta kuitenkaan komission kantaa, vaikka se muuten onkin myönteinen tähän negotiation boxissa asiakkaan. Haluaisin käsitellä kolmea kohtaa, jotka ovat olleet merkittävässä asemassa neuvotteluissa tähän asti. Yhteinen strategiakehys kaikille rahastoille on tärkeässä asemassa ne reformiehdotuksen arkkitehtuurissa. Tiedän, että alusta alkaen on ollut eri kantoja, toisaalta komission ja toisaalta molempien lainsäätäjien välillä tämän kehyksen oikeudellisesta luonteesta, mutta tiedän myös, että olemme yhtä mieltä siitä, että tämä väline on tarpeen ja on hyödyllinen. Kyse on ehdotuksen substanssista. Komissio on sen vuoksi valmis keskustelemaan parlamentin kanssa siitä, miten liitettä muotoillaan asetukseen. Tämä liite, sanon avoimesti sen, että se sisä, se ei tee, saa raukeamaan näitä toimeenpanon äh, määräyksiä. Mutta olemme valmiita keskustelemaan siitä, miten liitettä muotoillaan tarkemmin ja mikä on ero liitteen ja toimeenpanomääräysten välillä, että tässä päästäisiin mahdollisimman nopeasti yhteisymmärrykseen. Komissio teki käytännössäännöistä kumppanussopimusten toimeenpanoon. Ehdotti sitä muutama viikko sitten. Olen täysin vakuuttunut, että ohjelmamme ovat sitäkin menestyksekkäämpiä, mitä paremmin ja mitä sitovammin pystytään ottamaan mukaan ja sitomaan mukaan kaikki kumppanit. Tiedän, että sidosryhmien mukaanotto on parlamentin erityisen suuri asia. Valitettavasti täytyy kertoa, että neuvostossa tästä on varaumia. Pyydän parlamentilta tukea siihen, että eri valtiolliset ja ei-valtiolliset sidosryhmät ryhmät otetaan ohjelmien muotoiluun entistä tiukemmin mukaan. Tähän olemme pyrkineet komissiossa. Sitten temaattinen keskittäminen. Hyvät naiset ja herrat, nykyinen keskustelu oikeasta tasapainosta kasvutoimenpiteiden ja finanssivakauden välillä Euroopassa osoittaa yhden asian. Meidän täytyy vieläkin voimaperäisemmin ajatella sitä, että miten nämä rajoitetut määrärahat voidaan käyttää optimaalisesti. Seuraan keskustelua neuvostossa ja täällä parlamentissa keskittämisestä ja sitten vastaan joustavuus. Seuraan tätä hyvin tarkasti. Neuvostelussa, ää, anteeksi, neuvostossa on keskustelu kestävistä liikennemuodoista, että ne voidaan integroida energiaprioriteetteihin. Komissio on tällaisille ideoille avoin niin kauan kuin perusperiaate keskittämisestä ei tule kyseenalaistetuksi. Mutta jos joustavuudelle halutaan lisää merkitystä, jäsenvaltiot ja alueet voivat sitten tehdä määrärahoillaan mitä haluavat, mutta jos näin tehdään, niin silloin ei saavuteta milloinkaan sitä, että saataisiin se kriittinen massa, jota tarvitaan. Ja että voitaisiin silloin antaa kestävää panos yhteisin, yhteisten kestävyystavoitteidemme ja kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi. Sitten reformi ei ole saavuttanut yhtä tärkeimmistä tavoitteistaan. Jos pidämme kohesiopolitiikkaa kasvupolitiikkana, niin täytyy investoida hyvin kohdistetusti siihen, missä kasvua saadaan aikaan ja missä globaali kilpailu tapahtuu seuraavina vuosina. Innovaatiovoima yrityksissämme, erityisesti pk-yrityksissä, energia-alalla, siinä, että vahvennetaan vihreän teknologian markkinajohtoasemaamme, tarvitsee tukea. Jos sallimme se, että nämä prioriteetit pehmennetään, vesitetään tai laajennetaan yhä useammille osa-alueille, niin kasvuimpulssi yrityksille ja alueille on rajoitetumpi ja se ehkä häviää kokonaan. Mutta siitä kärsisi myös myöskin tämä yleinen seurattavuus, avoimuus ja rakennepolitiikan hyväksyttävyys. Siinähän meillä on yhteinen intressi, että se olisi avointa ja hyväksyttävää ja että tätä ulottuvuutta politiikassa vahvennetaan. Saadaan politiikasta voimaperäisempää. Keskustelkaamme avoimesti siitä, että miten mahdollistetaan alueille se, että ne pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla täyttämään tarpeensa ilman, että vaarannetaan Eurooppa 2020-strategian suuret yhteiset tavoitteet. Sehän on kasvustrategia. Se täytyy pitää mielessä. Eurooppa tarvitsee kasvua, uusia työpaikkoja ja niiden varmistamista. Tehkäämme yhteistyötä siihen suuntaan, että saadaan aikaan kestävä ja tavoite suuntautunut investointistrategia Euroopalle ja alueelle ja pyytäisin todellakin, että ette unohda tätä aspektia, koska se ei ole ratkaisevaa pelkästään politiikan onnistumisen kannalta, vaan loppujen lopuksi myös se määrittelee Euroopan tulevan menestyksen ja sen, että miten tästä hyvin vaikeasta taloustilanteesta ja kriisistä päästään pois. Kiitos kovasti. Uh, Commissioner, I would like now... Kiitoksia komission jäsen. Nyt haluaisin aloittaa kuten tavallista koordinaattoreina. Lambert Roy. Thank you very much to be here. Uh, Kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Ja nyt, hyvä komissaari, tämä on erittäin tärkeää. Haluaisin korostaa muutamaa kohtaa ja varmasti moni kollega haluaa puhua. Joten käytetään tämä avoimen kommunikoinnin nimessä. Kaikkein tärkein kysymys on se, että ymmärrämme, mikä kohesiopolitiikan, no, mitä kohesiopolitiikan välineet voivat tarjota, että voimme vahvistaa talouttamme? Jotta voidaan integroida ihmiset siihen mukaan. Ensimmäinen kysymykseni on se, että olemmeko liian vastahakoisia näyttämään – sitä, mitä me teemme välinemme avulla, niin me ajattelen, että kaikki jäsenmaissa ja mm, neuvottelupöydän edessä ymmärtävät, mikä vaikuttaa kohesiopolitiikkaan ja siihen, mitä se tuottaa. Esitän tämän kysymyksen. En, no, en tiedä, ehkä olen väärässä paikassa. Usein kuulen, että tämä on vanhaa politiikkaa ja käyttämätöntä rahaa ja meidän tulisi politiikka muuttaa täydelleen. Mutta parlamentin ja komission välillä on mielestäni tärkeä suhde siinä mielessä, että meidän täytyy selventää tärkeitä kysymyksiä siitä, miten paljon olimme edesauttamassa kasvua ja työpaikkojen luontia. Mikä on tämänhetkisen ohjelmointikauden panos ympäristön parantamisessa. Tämän tyyppiset kysymykset. Ei pelkästään EAKRn kohdalla, mutta myös kohesiorahaston ja sosiaalirahaston. Eli ehkäpä tätä tarvitsee selventää toiseksi kohta näistä käyttämättömistä varoista. Voitteko antaa selvän viesti siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne? Useat ihmiset eivät vain ymmärrä tätä tilannetta, että meillä tämä N plus 2, N plus 3 on erilaisia sitoumuksia ja maksumäärärahoja. Ja tämä voi muuttua erittäin hankalaksi nyt, kun kansallisestikin tehdään paljon leikkauksia. Sanoa, että Eurooppa tarvitsee lisää rahaa ja lisää rahaa kohesioon osana 2013 keskusteluja. Eikö meidän tulisi selventää tätä selvemmällä tavalla? Nämä siis kaksi kommenttia näin alkuun. Ja muuten olen oikein ilahtunut siitä, mitä totesitte. Siitä, että komissio pitäytyy omassa ehdotuksessaan ja mitään diilejä ei tehdä, sikäli kuin minä ainakin ymmärrän. Ei mitään diilejä tästä yleisasetuksesta, jota puheenjohtajavaltion kanssa on tehty viime kuukausien aikana. Tämä on todella tärkeää. Se merkitsee sitä, että komission avulla useimmissa tapauksissa voimme ryhtyä neuvotteluihin sitten äänestyksen jälkeen 9.7. Se mahdollistaa sen, että sanotaan, että tässä joitakin osia keskustelusta on lopetettu. Ja viimeinen kommentti liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen. On erittäin tärkeää, säilyttää tämä keskustelu selvillä vesillä tässä, että meillä on tämä täysi yhteislainsäädäntömenettely koko paketista. Ja millään tavalla emme saa luopua osastakaan vastuutamme joka on neuvostossa joissain neuvotteluosioissa. Meidän tulisi siis tuntea Euroopan komission tuki sille, että tämä säilyy koskemattomana. Se on eh, parlamentin perustavanlaatuinen oikeus. Olen aivan varma siitä, että muut ottavat sille muita kohtia, mutta nämä olivat minun kohtani. Kiitoksia. Ansikre. Kiitoksia Lambert hyvin paljon sekä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän olemme tilanteessa, jossa me esittelijöinä rahastoasetuksesta voimme sanoa jo selkeästi, että komission ehdotus kohesiopolitiikasta on hyvä ja oli hyvä. Ja kun katsoo, että missä haluamme muutoksia, niin siinähän ei mennä siihen suuntaan, että haluaisimme kokonaisarkkitehtuuria muuttaa, joka tässä ehdotuksen sisällä on. Tietysti joissakin kohdissa on eri kantoja parlamentissa ja komissiolla. Sen vuoksi tässä vaiheessa sydämelliset kiitokset tästä ehdotuksesta, joita tehty on ja matkaan saatettu on. No tietysti yksi kysymys. Hyvä komission sen tunnette meidän ehdotuksemme, te Tiedätte sen, että kun mitä näissä negotiation boxeissa on sisällä ja minua kiinnostaisi, että miten arvioitte, että miten työ voisi mennä eteenpäin, missä voisitte tukea parlamenttia. Lamberthan puhui siitä, että kysymys siitä, että kun me pidämme kiinni yhteispäätösmenettelyoikeuksistamme, se kuulostaa yksinkertaisemmalta yksinkertaiselta. Se kuulostaa yksinkertaiselta myöskin, kun sanotte, että tuette meitä, mutta miten se rea- todell- tosi maailmassa, todellisessa maailmassa toimii? Voisitteko vielä siitä vähän puhua? On myös asioita, joista keskustellaan neuvostossa, joita pidän tukemisen arvoisina. Esimerkiksi ajatus siitä, että operationaaliset ohjelmat jaetaan kahteen osaan jotta voidaan saada joustavuutta aikaan, jos on sitten mahdollisuus tehdä muutoksia tukikauden aikana. Ei se mitenkään merkityksen asia, merkityksetön asia ole ja varmaankin neuvoston, ää, anteeksi, komission ja parlamentin välillä pystytään se asia viemään aika pian loppuun, mitä, mitä säännöllä tehdään. Tätä asiaa tukemaan teen vielä tänään tarkistusetuksia ja olen kovin iloinen siitä, että pystyin kuulemaan, että että komissio on valmis puhumaan meidän kanssamme liitteestä. Tähän keskusteluun ryhdymme kernaasti ja toivon todellakin, että meillä on siinä sama tavoite yhteisessä strategiakehyksessä, että pääsemme yksimielisyyteen, miten asiaa haluamme käsitellä. Tietysti ja vaikeita asioita. Suoritusvaraus, siitä kuulimme jo aiemmin. Makrotaloudelliset ehdot, multirahasto, monirahasto lähestymistapa. Näissä asioissa täytyy käydä vielä paljon keskusteluja, mutta yhtä asiaa ihmettelin kovasti ja haluaisin sanoa tämän hyvin selvästi. Pyysin myöskin jäseniä tekemään eron sen välillä, että miksi komissio antaa periksi ja tekee enää vain Puhuja käyttää tässä kahta sanaa sopimuksesta, mitä tehdään jäsenvaltioiden kanssa. Vertrag ja Vereinbarung. Ehkä sopimus ja yksimielisyys. Että missä paikallisia mm, alueviranomaiset voidaan ottaa mukaan määrittelemään, mitä he oikein haluavat ja miten heitä voidaan tässä tukea. Tästä haluaisin selvennyksen, että kyse on contracts eikä agreements. tulosneuvotteluista monivuotisesta rahoituskehyksestä on hyvin tärkeä. Sen vuoksi ei olekaan paha, että yhä useammat ihmiset neuvostossakin tajuavat, että kohesiopolitiikassa heillä on käsissään väline, jolla voidaan investointipolitiikkaa ja kehittämispolitiikkaa viedä eteenpäin. Myöskin eurooppalaisessa julkisuudessa tämä näyttää menevän perille, kun katsoo, mitä journalistit ovat kysyneet viime viikkoina. Niin kysymykset ovat muuttuneet. Nyt ymmärretään, että kohesiopolitiikalla voidaan saada aikaan kasvua, että se on kasvuväline. Se valtaa alaa tämä käsitys. Ehkä se todellakin antaisi meille mahdollisuuden, että parlamentin vaatimus saataisiin läpi, jotka ovat siis korkeammat kuin mitä komissiolla on ehdotuksessaan. Voisin kuvitella, että komissio tukisi meitä tässä vahvemmin, koska kohesiopolitiikan merkitys seuraavina vuosina kasvaa mielestäni. Ja jos se liitetään moderniin, reformoituun kohesiopolitiikkaan, niin ihan hyvällä omalla tunnolla voi vaatia myös suurempia määrärahoja. Ja iloitsisin kovasti, jos löytäisimme tässä tavan, jolla voisimme kommunikoida asiasta vielä keskenämme vieläkin vahvemmin. Ivar of Godmanis. Godmanis Alden puolesta. Thank you. Uh, if... Kiitoksia. Pyrin puhumaan lyhyesti, mutta haluan jakaa puheenvuoroni kahteen osaan se, mitä haluan todellakin korostaa komissiolle. Ensinnäkin olemassa oleva tilanne ja sen liittyminen tulevaisuuteen budjettivaliokunnassa. Ongelma on se, mistä löydämme taloudellisia varoja tuleville seitsemälle vuodelle. Ja ongelmana on se, että kohesiorahat, meillä on nyt 5,5 prosenttia vähemmän rahaa käytössämme. Mitä voimme tehdä? Tässä lopputuloksena saattaisi olla se, että eräissä jäsenmaissa budjetti olisi minuksella. Me emme tiedä, mikä tulos tässä voisi olla, mutta ensimmäinen asia, jota me tulisi komission Haanille korostaa, on se, että tämän vuoden lopulla Lewandowskin mukaan meillä voisi olla 2010 miljardia ja meillä ei ole nyt budjettivaliokunnan eh, keskuudessa mitään yksimielisyyttä. Meillä on siis eh, rahaa, jota ei ole vielä maksettu ja sitten varoja, joita ei voida maksaa, sillä eh, viivästyksiä on tapahtunut ja kaikki tulee sitten maksaa viimeisten summien mukaan. Tämä plus kaksi ja plus kolme. Onko realistista ajatella, että mitään viivästyksiä ei olemassa olevien säännösten mukaan tapahdu? Ja myöskin eh, vuonna 2006 rahat, jotka tulevat koheesiorahastoon nyt, onko ne oikealla tavalla maksettu ja onko varauksia vai ei. Tässä on ajatus, että voisi vuodelle 2013 olla hyvä ajatus säästää rahoja, sillä tässä budjetti on hyvin, hyvin tiukka. Joulukuussa oli 10 miljardia alijäämää, sillä eräät maat ovat viimeisen hetken jättäneet maksut tässä ei kuitenkaan rikottu lakia. Tulisi olla hyvin, hyvin selkeä näissä asioissa, sillä muuten hyvin suurta väärinkestystä voi syntyä. Me olemme budjetti valiokunnassa käsitelleet tätä asiaa. Se ei ole selkeä, jotakin työasiakirjoja on olemassa, mutta tämä ei ole vielä selvillä. Te tiedätte paremmin kuin minä, hyvä komission jäsen, että huhtikuussa noin 16 maata lopetti sosiaalirahaston maksut. Eikä tässä ole mikään tilintarkastuskysymys. Ehkä joissakin maissa tilintarkastus oli syynä, mutta muissa se oli kyllä likviditeettiongelma. Ja nyt pyritään kuitenkin siirtämään tätä koko ongelmaa vuodelle 2013. Nyt suoraan sanottuna, jos nämä maksut ovat oikeat, niin meidän täytyy budjettia korjata, sillä ilman budjetin korjauksia tämä ongelma ei ratkea. Se seurataan vuodelle 2013 ja sitten eteenpäin, ja tämä on kaikkein pahin mahdollinen tilanne. Tämä ei millään lailla tuota hyvää kohesiopolitiikkaa. Sitten toinen asia, jonka halusin sanoa liittyen teidän ehdotuksiinne. Te haluatte pitäytyä siis omissa ehdotuksissanne ja äh, se on aivan normaalia. Meillä on tiettyjä tietoja näistä neuvottelulaatikoista, negotiation boxeista tässä. Keskustelemme siitä, kuinka voisimme koko talon tilannetta parantaa ja sitten mm, avoimena kysymyksenä on, kuinka paljon rahaa on. Mutta minun täytyy sanoa ensinnäkin, eh, eiks ante etukäteis maksut. Meidän esittelijämme on löytänyt erittäin hyvän ratkaisun. Tässä oli ex anten liittäminen kohesiovarojen absorptioon. Tämä ei ole vielä selville ja on hyvin vaarallista makroekonomisia vaatimuksia ex anteen liittää. On sellaisia tilanteita, joissa makrotaloudellinen tilanne on erittäin huono ollut esimerkiksi kriisin aikaa vuonna 2009 ja sitten absorptio erittäin hyvä. Ja jos ongelmia on, niin me emme niihin puutu kovinkaan nopeasti ja makrotaloudelliset kriteerit saattaisivat hyvin vakavasti pahentaa jotakin ongelmia tietyillä alueilla esimerkiksi. Ja tästä syystä minä tukisin meidän esitystämme. Ei ole nyt oikea aika puuttua tähän. Tämä voisi olla oikein hyvä hetki, ellei kriisiä olisi. Jos olisi hyvät ajat, niin voisimme hyvin tiukkoja ehtoja esittää. Mutta meillä on nyt tekstissä myöskin taloudellisen vakauteen viittaus. Sopimuksia ei ole ratifioitu. Ja tämä menisi nyt alta, alhaalta ylös sekä ylhäältä alas. Komissiolla on vielä viiden prosentin varaus lopulta ja kuinka me voimme nyt nämä 95 prosenttia täyttää, jos lopuksi, lopuksi meidän pitäisi äh, antaa raportti ennen näitä viittä viimeistä prosenttia. Nyt jos raportti pitäisi antaa ohjelman puolivälissä, se tuottaisi toisenlaisia tuloksia niissä maissa, jotka ovat riskialttiimpia. Minä ymmärtäisin tämän kyllä pitemmissä ohjelmissa on sellainen eh, tunne, että tiettyjä riskejä ei voida hallita ennen kuin rahoitusnäkemien puolivälin jälkeen. Yhteinen tunne voi olla se, että kaikki menee hyvin, mutta aivan lopulta tilanne onkin se, että mitään kasvua ei ole saatu aikaan. Kiitoksia. I'd like to ask Commissioner now to react to the three Kiitoksia. Pyytäisin nyt komission jäsentä reagoimaan näihin esityksiin. Ähm, ich, ich kann das sehr kurz machen. Ähm, erstens einmal, wir werden auch eine Lyhyesti. Teemme yhteenvedon ja asetamme teidänkin käyttöön siitä, että mitä rakenne, rahastot, tulevaisuudessa ja lähimenneisyydessä ovat äh, antaneet panokseksi kasvun ja työpaikkojen luomiseen. Aina puhutaan näistä käyttämättömistä määrärahoista. Unspent, unused, toisaalta kumpaa pitäisi käyttää, mutta kaikki raha kuitenkin allokoidaan jaettu tiettyihin budjetteihin, joten ei siellä mitään vapaasti kelluvaa rahaa ole ympärillä. Eli se, mitä yritämme, on ja modifioida ohjelma, operationaalisia ohjelmia budjettiotsakkeesta toiseen, jotta voidaan olla kohdennetumpia, jos nähdään, että jos koko budjettia jossain ei käytetä, niin jo muilla alueilla on ylipuukkausta, joten tämä joustavuus on ollut viime vuosina, viimeisen kahden vuoden aikana yli sata ohjelmaa on modifioitu 70 miljardia tässä on kyseessä ja yhteensä viime kuukausina jopa 8 miljardia melkein. Ja Paroson aloitteen johdosta SFN siihen muutu, kuten e RDFstäkin on puhuttu. Siinä tulee vielä 5-8 miljardia, jotka allokoidaan nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja pk-yritysten tukemiseen. Jälleen ei ole diilejä tästä neuvoston kanssa ja parlamentti voi siihen luottaa. No mitä sitten tulee neuvotteluihin parlamentin ja neuvoston välillä? Myöskin tämä valiokunta on osa tätä yleistä neuvo, parlamentin neuvotteluun rakennetta neuvostoa, neuvoston kanssa, joten en oikein tunne teidän tapanne neuvotella. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että regivaliokunta on merkittävässä osassa parlamentin sisällä, mutta ei minulle siitä epäilystä ole. It's again the idea of the council to, to... Ja neuvosto tehtävänä sitten on nimittää sitä agreement-sanalla. Me nimitämme sitä edelleen sanalla contract. Mutta en usko, että näiden kahden sanan välillä niin valtavaa eroa on. Meidän käsityksemme on se, että tämä sopimus kattaa kaiken, eikä osittain vain tiettyjä osioita. Eli se, mitä me emme hyväksyisi, on esimerkiksi että nämä sisältösuuntautuneet osiot kumppanuussopimuksesta eivät olisi osa yleissopimusta. Esimerkiksi jos vaaditaan investointistrategiaa, niin meidän näkemyksemme mukaan ei voi olla niin, että että se, että se asia nimitetään strategiaksi, merkitsee sitä, että se täyttää nämä vaatimukset. Meidän käsittääksemme neuvottelut ja tuon strategian sisällön hyväksyminen ovat osa tätä kumppanuussopimusta. Jälleen kerran meidän käsittääksemme puhutaan siis sopimuksesta. Ja RAL-kysymyksestä sitten jos meillä ei ole riittävää budjettia, niin silloin me lykkäämme maksuja ja lisäämme ralleja. Eli meidän täytyy tehdä selväksi se jäsenvaltioiden kanssa ja luonnollisestikin pyydämme myös muutosta tämänhetkiseen budjettiin, koska muussa tapauksessa se johtaa tilanteeseen, jota te täällä selvensitte. Haluan myös sanoa aivan selvästi sen, että vaikka joskus onkin tällainen perustelu jäsenvaltioiden käyttämänä esimerkiksi valtiovarainministeriöiden toimesta, niin mitään yhteyttä näiden keskeytysten ja likviditeettiongelmien välillä ei ole tai maksujen lykkäämisen välillä Ja jos meidän täytyy keskeyttää maksut, niin se silloin liittyy puutteisiin paikan päällä, mutta ei likviditeetti- tai kassavirtaongelmiin. Kun puhutaan sitten tästä suoritusreservistä, niin uskoakseni olemme siitä keskustelleet ja meidän käsityksemme mukaan se olisi sitten kaksi kolmasosaa tuon ajanjakson me pitäisi olla puolivälin arvio. Ja sitten pitäisi tarkastella tilannetta, ja minä tiedän nämä teidän huolenaiheenne, ja ymmärrän, että tällainen suoritusreservi ehkäpä vaikuttaisi jonnekin jäsenvaltioiden kunnianhimotasoon. Mutta juuri tästä syystä me tarvitsemme kumppanuussopimuksen, joka täysin Äh, vie eteenpäin näitä neuvotteluita niin, ettei jäsen, etteivät jäsenvaltiot voi käyttää mitään äm, tekosyitä sille, että ne ryhtyvät hankkeisiin, jotka eivät ole yhtä kunnianhimoisia kuin ne pitäisi olla. Siitä syystä tällainen reservi meidän mielestämme on välttämätön kannustin jäsenvaltioille ja alueille, jotta nämä pääsevät tavoitteisiinsa. Kiitoksia. Kiitoksia hyvin paljon. Vielä kaksi koordinaattoria. François sitten äh, Otsi Blasakke. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja komission jäsen. Hyvää päivää. Aivan aluksi haluaisimme tukea hyvin vahvasti tätä nykyistä neuvottelua, pyrkimystä siihen, että äh, vuosien 2014-2020 aikana kohesiopolitiikka olisi tärkeää politiikkaa unionin politiikassa. Se on meidän mielestämme paras tapa vastata kriisiin tällä hetkellä, paras tapa tuoda mahdollisuuksia päästä kriisistä yli sellaisten välineiden kautta, jotka tunnemme, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi, joita kumppanit, paikalliskumppanit käyttävät ja joita me haluaisimme tukea eurooppalaisella tasolla. Nyt ryhmäni puolesta ja monet muutkin näin tietenkin toimivat. Me haluaisimme sanoa, että toivoisin koesiopolitiikan olevan tulevina vuosina prioriteetti. Teidän toimintanne komission jäsenenä on mahdollistanut monia asioita ja tämä teksti, joka meille on esitetty, on ottanut mukaan jo tiettyjä keskusteluissa etiin tulleita asioita. Tässä viittaan uuteen kohesiopolitiikan arkkitehtuuriin, siirtymäalueisiin ja muihin asioihin, jotka ovat uudistavia, jotka ovat mukana näissä ehdotuksissa. Meidän mielestämme nämä ehdotukset ovat kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoisia. Nyt on hetki käsitellä niitä asioita, ehkä myös jotka ovat meille hiukan epätoivottavampia. Monet Euroopassa. Me olemme tavanneet monia tahoja, jotka eivät olleet täysin tyytyväisiä. Te voisitte ehkä toimia, jotta tietty epäselkeys hälvenisi. Sitten meillä on näiden makrotalouden ehtojen kysymys usein näitä ehdotuksia ajetaan jäsenmaiden tasolla, mutta pitäisi korostaa sitä, että epäjohdonmukaisuutta ei saa syntyä. Me emme toivo, että tällaista, <clears throat> näitä ehtoja hyvin tiukasti toteutettuna saisimme aikaan päinvastaista kuin se, mihin tähtäämme esimerkiksi julkisen talouden kärsimistä olemme Kreikassa nähneet, minkä tyyppisiä tilanteita voi syntyä. Ja tämä liittyy myöskin poliittisiin tilanteisiin. On erittäin tärkeää, että me emme nyt luo mitään julkisen eurooppalaisen politiikan tielle mitään esteitä. Nyt Euroopan unionin tasolla meidän pitäisi tähän keskittyä. Kiitoksia. Alfonsi. Kiitoksia. Seuraavana Osi Blesak, hyvä. Eh, Pane komissaari, já bych v úvodu eh, chtěl ocenit... Eh, hyvä komission jäsen. Aloitan sanomalla, että arvostan avoimuuttanne ja sitä, että olette ottaneet aluekehitysasiat omaksenne ja myöskin puhuitte tästä kaupunkiulottuvuudesta – koska rahat, jotka menevät aluekehitykseen, kaupungit mukaan luettuna, ovat olennainen osapuoli kumppanuussopimuksessa. Se on askel oikeaan suuntaan, mutta jotkut näkökohdat täytyisi olla selvempiä. Ensimmäinen kysymykseni koskee näitä 5 prosenttia kaupungeille. Minun kysymykseni on, että mitä projekteja pitäisi olla mukana näissä viidessä prosentissa? Se on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys koskee tukea pk-yrityksille. Mielestäni meidän pitäisi laajentaa tätä kategoriaa myöskin suurempiin yrityksiin, eikä suljeta pois ketään ulkopuolelle. Koska suuret yritykset investoivat tutkimukseen ja tuotekehitykseen, ja PK-yrityksiä on usein heidän äh, alihankkijoinaan, joten täytyy olla tasapuolinen ja tasapainotettu lähestymistapa. Mielestäni pääkriteeri sen päättämiseen, että ketä tuetaan, on se, että miten hankkeet myötävaikuttavat siihen, että tavoitteemme saadaan savoitettua ja saadaan tavoitteet saavutettua Eurooppa 2020 tavoitteet. Myöskin kestävä tuki pk-yrityksille täytyy ottaa huomioon, ei pitäisi keskittyä pelkään suoraan tukeen, vaan pitäisi tukea taloutta sellaisenaan ja suhteita koko tuotantoketjussa ja toimittajien ketjussa. Sitten myöskin ALVn tukikelpoisuus. Se asia koskee tietysti monivuotista rahoituskehystä ja maaseudun kehitystä ja CEF. Haluaisin tietää teidän mielipiteenne, kuulla teidän mielipiteenne tästä. Viimeinen kommentti, niin neuvotteluasemamme on vaikeampi. Koska ehdotukset piti tulla komissiolta viime vuoden lopussa, mutta ne tulevat vasta maaliskuussa – joten asemamme on nyt vaikeampi, mutta toivottavasti tämä viivästys pystytään saamaan hyvän kommunikaation avulla äh, voitettua. Hyvät kollegat, annan nyt puheenvuoroja ja pyytäisin teitä puhumaan korkeintaan kolmen minuutin ajan. Ensimmäinen puheenvuoro, Schrecker. Ja, vielen Dank. Das reicht mir auch aus. Ich möchte auf den... Kiitoksia. Kolme minuuttia riittää. Haluaisin käsitellä alustuksenne loppuosaa, jossa oli kyse siitä, että kun, on, kun täällä suuresti vedotaan, että haluamme tiukan teemoihin keskittyneen kohesiopolitiikan. Te vetoatte niin, me vetoamme niin. Me myös. Mutta kun katsoo tarkasti asetusta, niin kyllä näkee, että jotkut välineet ovat liian tiukkoja temaattisessa keskittämisessä eikä olla otettu huomioon, että temaattisia tavoitteita voidaan soveltaa myös integroidusti. Ja komission ehdotuksen puitteissa se on kovin vaikeaa. Neuvostollahan on nyt olennaisesti parempi ehdotus, jota me olennaiselta tuemme, koska kuten Flashak sanoi, niin se helpottaa kovasti integroitua lähestymistapaa soveltaa ja minua ilahduttaisi, jos te komission jäsenenä kuitenkin lähtisitte tähän suuntaan, että sanotte, okei, okay, prioriteettialalla sen sisällä voidaan asettaa tavoitteita, mutta tukea myös integroidusti ilman, että jokaisella prioriteettialalla, jokaisen ministeriön alalla täytyy pyytää rahaa, jotta voidaan lähteä integroituun lähestymistapaan ja tukemiseen. Mielestäni olisi hyvä, jos tässä vielä ajattelisitte uudelleen kantanne ja tulisitte hiukan vastaan. Olen kovin kiinnostunut kuulemaan vastauksenne. Ja zu den ähm, ähm, zur Makrokonditionalität nochmals. Ich... Makroehdollisuudesta vielä. Siitä on varmaan keskusteltu montakin kertaa ja nykytilanne näyttääkin mielestäni sen tärkeyden, mikä tällä elementillä edelleen on yhtenä mahdollisena toimenpiteenä. Pidetään se mielessä. mutta varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot ovat siinä katettuna nykyiset sanktiomekanismit koskevat vain euroalueen maita ja oikeudenmukaisuuden mielessä se olisi oikein. Saaret ja vuoristoalueet, niistä käydään keskustelua, mutta haluaisin viitata siihen, että nykyinen ja tulevakin asetus tai asetukset avaavat paljon muotoilumahdollisuuksia, jotta nämä olosuhteet voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon. Mutta tässä tarvitaan jatkokeskusteluja ja olemme niissä asti käytössä. Kollega Vlasakille sanon, että kiitän viittauksesta kaupunkiulottuvuuteen. Haluan kuitenkin sanoa ihan avoimesti tässä teille, että neuvotteluissa neuvostossa – juuri kaupunkiulottuvuus ja nimenomainen rahoitus ei ole johtanut läpimurtoon. Kannat ovat edelleen kovin kriittisiä ja ilmeisesti joillakin on sellainen näkökanta neuvostossa, että näkevät siinä säästöpotentiaalia. Haluaisin tukea sitä kuitenkin kantaani tässä asiassa. Mitä tulee tähän 5 prosenttiin, niin se on alaraja itse asiassa. Ja sen tarkoitus on siinä, että kun ajatellaan integroituja alueellisia aloitteita, että niitä rahoitetaan. Ja ennen kaikkea silloin, kun on taattu se, että täysin tai enimmäkseen valtio itse hallinnoi tätä ohjelmaa. Se on olennainen tekijä. Kysytte esimerkkiä. Uudelleen elävöittäminen tällaisessa rapistuneessa äh, kaupungin osassa. Niin. Siihen kuuluu erilaisia toimenpiteitä, erilaisia toimia. Terveyspalvelut alueella. Kyse on voi olla kyseessä myös työllisyysmahdollisuuksien luominen alueella kaupungin osassa. Ja se kattaa todennäköisesti myös sen, että parannetaan asuntotilannetta esimerkiksi energiatehokkuuden alalla. Tällaisia voivat olla. Integroidut elementit voidaan ottaa mukaan julkista liikennettä. Että jos on rapistunut kaupunkialue, niin tässä halutaan nimenomaan kehittää sellaisia edelleen, ja kehittäminen voi toimia vain, jos tässä on laaja kirjo toimenpiteitä eri aloilta. Ne purevat. Tämä johtaakin minun toiseen teemaan, jota käsittelette pk-yritykset ja suuret yritykset, on tärkeää pitää kiinni siitä, että meidän ehdotuksemme mukaan myös tule, nyt ja myös tulevaisuudessa suuret yritykset silloin, kun ne ovat aktiivisia tutkimuksessa energiatehokkuudessa, silloin ne ovat tukikelpoisia. Tämän kannalla olemme, koska ne ovat meille yhteisosatekijöitä. Mutta jos on kyse investoinneista jonkunlaiseen esimerkiksi yrityksen laitteistoon, niin sitten se ei välttämättä johda tavoitteeseen eikä ole välttämätöntä olla tukikelpoisuus. Tietyille osa-alueille meidän ehdotuksessamme on jo nyt se mukana, että tuetaan suuryrityksiä tietyillä alueilla. Mitä tulee sitten maaseudun kehittämiseen? Tässä olemme yrittäneet yhteisen strategiakehyksen kautta saada aikaan selkeyttä siitä, että kuka mihinkin pyrkii ja tietysti tässä oli viivästys yhteisen strategiakehyksen esittelyssä. En peittele sitä, että se johtuu siitä, että teimme sen ensimmäistä kertaa. Ja tietyt asiat, jotka ensimmäistä kertaa tapahtuvat, niin siinä usein paine ja paineet siihen, mitä esitetään ensimmäistä kertaa, niin usein ei pystytä vastaamaan. Eikä haluttu, että kiire vähentäisi laatua, vaan että laatu edelleen olisi aikataulusta huolimatta tärkeällä siellä. Toivon, että yhteinen strategiakehys kuitenkin täyttää odotukset. Sitten Me olemme aina avoimia puhumaan tällaisista asioista. Minun huoleni on vain se, että jos ollaan liian suuripiirteisiä tässä, ja se, mitä tässä voidaan havainnoidakin keskusteluissa, että kaikilla mahdollisilla halutaan vielä kattaa joustavuuden nimissä ja siitä huolimatta puhua keskittämisestä, niin sitten ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, jossa jo asiat ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Minun tavoite on aina ja edelleen se, että keskittäminen pidetään yllä, kehitetään kuitenkin tiettyä joustavuutta, jotta tietyt osa-alueet voidaan ottaa mukaan prioriteetteihin kestävää lähi liikenne, energia, esimerkiksi energiatehokkuustoimenpiteinä, näin ne voidaan jäsentää toisiinsa ja esitellä, mutta se, mistä te puhutte, sitä voidaan vahvistaa sillä, että vahvistetaan tätä multimonirahastolähestymistapaa, ja se pitäisikin saavuttaa sillä, ilman että koko tätä tavointeen asun, asetanta tästä kärsisi. Thank you very much, Jan Olbricht. Kiitoksia hyvin paljon, Jan Olbricht. Panie komisarzu, <clears throat> ja mam cztery pytania. Komission jäsen, neljä kysymystä. Kolme teknistä ja yksi poliittinen. Ensinnäkin poliittinen. Mitenkä tällä hetkellä on suhde kohesion ystävien ja, ja sen välillä, tai niiden se välillä, jotka ovat ystäviä sille, että käytetään tehokkaammin. Eli kuka on komissio, komission erotuksen kannalla ja ne, jotka haluavat käyttää rahat paremmin? No, meidän mielestämme nämä eivät sulle toisiaan pois, koska kohesiossa tietysti pitäisi myös huolehtia siitä, että käytetään rahat paremmin. Mutta kysymys, että miten komissio asian näkee ja tämän suhteen tällä hetkellä. Toinen kysymys koskee mieluummin teknistä asiaa, että mit, miten paljon tällä hetkellä puuttuu siitä, että saataisiin neuvottelupäätökseen päätökseen rahoitusasetuksesta. Eli onko teidän näkökulmastamme sellainen tilanne, että ei ole vielä sopua artiklasta 56, ja se taas vaikuttaa sitten lainsäädäntöprosessin dynamiikkaan. Seuraava kysymys. Jos oletamme, että budjettiin tulee leikkauksia. Jos oletamme, että niitä tulee, niin budjettileikkaukset koskettavat tietysti myös kohesiopolitiikkaa. Eli kysymys, jonka olemme esittäneet komission jäsenille useaan kertaan, että me etenemmekö horisontaalisesti vai vertikaalisesti. Mutta tähän tulee vielä uusi ulottuvuus. Ehkäpä aloittaisimme verkkojen Eurooppa-välineistä, joka on kohesiopolitiikan puitteissa oleva väline. Sitten voisimme säästää paljon. 10, 10, 10 miljardia siellä ei säästetä, koska se on kuitenkin kohesiorahaa, mutta voisimme säästää enemmän siitä osasta tietoverkoista ja niin edelleen. Tiedän, että sen komission poliittinen tavoite, mutta sen ympärillä on niin paljon väärinkäsityksiä, että mielestäni näyttää, että se on hyvä kohta säästää rahaa. Henkilökohtaisesti ehdotan tarkistusta yleisasetukseen, joka täysin poistaa Euro- verkkojen Eurooppa-välineen asetuksesta. Ja viimeinen huomio, tai oikeastaan keskustelu yllykö koskien komission jäsenen kantaa tai asemaa. Ymmärrän, että näkemyksissämme on tiettyä eroa, sen välillä, että mitä yritämme tema- y- ymmärrämme temaattisena keskittämisenä ja sen välillä, että mitä haluaisimme saavuttaa joustavuudessa. Puheenjohtaja Barroso on monta kertaa puhunut siitä, että kriisin aikana tarvitaan nopeaa muutosta, nopeita mahdollisuuksia ohjelmoida uudelleen, reprogramming. Sen vuoksi tarvitsemme joustavia välineitä jos haluamme joustavia välineitä, niin ne eivät voi olla liian jäykkiä tämän suojaamisen ring fencingin avulla, koska ne ovat ristiriidassa keskenään. Eli kysymys, joka meitä erottaa, perustuu siihen, että me ehdotamme, että näytetään, että temaattisen keskittämisen ylläpitäminen tavoitteiden osalta vaatii enemmän joustavuutta menetelmissä. Sen vuoksi esimerkiksi, jos minun mietinnössäni ehdotan, että liikenne otetaan temaattiseen keskittämiseen, niin se on sen vuoksi, että olen sitä mieltä, että täytyy pyrkiä siihen suuntaan, että rajoitetaan hiilidioksidipäästöjä. Se täytyy te- sitä täytyy tehdä liikenteen alalla. Jos haluamme lisää työpaikkoja reaalisesti, niin se on meille niin tärkeä tavoite, että täytyy harkita, että tietyssä paikassa Euroopassa luovatko ne työpaikat pk-yritykset vai tietyssä paikassa luovatko työpaikat suuret yritykset. Eli kysymys, onko meille tärkeää luoda työpaikkoja vai onko meille tärkeää tukea pk-yrityksiä ihan määritelmän mukaan per definition. Eli tässä on jopa ihan filosofinen kysymys. Meidän mielestämme ehdottomasti tarvitaan temaattista keskittämistä, mutta niin, että on enemmän joustavuutta, että on helpompi hölmoida uudelleen ja että on suurempi valinnanvara jäsenvaltioilla ja edunsaajilla. Mielestäni nämä eivät ole ristiriidassa keskenään. Ja tässä kannattaa yrittää löytää tietty tasapaino. Eli kohesion ystävät, rahoitusasetus, kolmanneksi säästöt, euro, verkkojen Eurooppa-välineestä ja temaattinen keskittäminen neljänneksi. Kiitos. Bostinaru. Kiitoksia Michel Bostinata. Colleagues will not be by... Kiitoksia hyvä ja sen hyvät kollegat. Ei varmaankaan satu vahingossa se, että se mitä nyt totean on hyvin yhdenmukaista sen kanssa, mitä arvoisa kollegani täällä totesi. Nyt kun avasitte keskustelun, niin me tiedämme hyvin, että neuvostossa on kaksi ryhmittyvää, kohesiopolitiikan ystävät ja paremman rahankäytön ystävät. Mutta aluevaliokunnassa olemme onnistuneet sulauttamaan nämä kaksi ryhmää toisiinsa. Ja me puhumme samaa kieltä. Me taistelemme kohesiopolitiikan voimakkaan puolustuksen puolesta ja sen, että sen hedelmät ovat konkreettisia ja saamme myös paremman aseman alueiden komitealla. Tässä tilanteesta lähtien totean, että on vaikea ymmärtää sitä, miksi komissio pyrkii olemaan näin neutraalissa roolissa neuvoston ja parlamentin välillä. Se on minusta aivan kristallin kirkas asia. Ne, jotka puolustavat ko- kohesiopolitiikkaa, pitäisi saada kumppaneiksi ja niiden tulisi puhua samaa kieltä, jotta vakuutettaisiin neuvosto siitä, että on aivan oleellista se, mitä juuri mainitsitte, työpaikat, kasvu, kehitys, ja että siirrytään säästötoimenpiteistä kehitykseen. Tämä on myöskin tapa pelastaa Eurooppa. Säästötoimenpiteet voivat tappaa koko meidän yhteisen hankkeemme Euroopan unionin. Kiitoksia erittäin hyvistä suhteista ja yhteistyöstä, jota meillä on ollut teidän kanssanne henkilökohtaisesti, kuten myöskin aluepäosaston kanssa, kun olemme valmistelleet näitä keskustelujamme. Ja olen vakuuttunut siitä, että näin jatkuu tulevaisuudessakin. Lopuksi, hyvä komissaari, Olen edustaja Olbrichtin kanssa pitkälti samaa mieltä. Miten arvioitte tämänhetkistä tilannetta? Yhtäältä on ihmisiä, jotka todella vastustavat jotka vastustavat tätä, mutta on ihmisiä, kuten minä, jotka haluavat nähdä, että CF tarjoaa hyötyjä ja että se on meidän kohesioajattelumme mukaista. Ja olen huolissani siitä, että jotkut meistä olemme yrittäneet toistuvasti pääsemään sopimuksen meidän ja muun pääosaston kanssa. Olemme teitä ja komissaari Kallasia pyytänyt puhumaan samalla tavalla tästä kysymyksestä, mutta kuten todennäköisesti tiedätte, komissaari Kallas viime päivinä on sanonut, että mitään 10 miljardia ei siirretä tai siirto ei ainakaan millään tavalla vaikuta tähän enimmäisrajan asettamiseen. Minun mietintöni koskee tätä kohesiopolitiikkaa ja minun mielestäni raha ei kyllä taivaasta tipu. Jos rahat siirretään kohesiorahastosta, niin haluamme nähdä jotain ehtoja asetettava sille, mikä myös sitten vesittää näitä jännitteitä. Kertokaapa meille siitä, millä tavalla arvioit tätä tilannetta. Uh, Kiitoksena no, viimeisenä Nuno Teixeira, pelkäsin, että nukuitte, mutta nem niin ei taida olla. Ehm, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Ehm, eu peço desculpa, não estava a dormir, eu estava... Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, itse asiassa en nukkunut, olin puhelimessa. Pahoittelen joka tapauksessa. Kommentti ja kolme kysymystä. Hyvä komission jäsen, kommenttini on seuraava. Tulevina päivinä komissio neljäs toinen ja neljäs kesäkuuta tulee järjestämään aluefoorumin. Kyseessä on sarja toimia, joita on jo toteutettu. Alue, kehitysvaliokunta täällä parlamentissa on hyväksynyt mietinnön syrjäisimpien alueiden suhteen. Ja aivan rehellisesti sanottuna emme ole tyytyväisiä siitä, että komissio ei ole itse asiassa ottanut tätä huomioon viikolla, jona parlamentti tulee olemaan Brysselissä ja sitten Strasbourgissa jäsenethän eivät voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Jos pidetään foorumi sellaisella hetkellä, kun me olemme Strasbourgissa, emmekä me voi osallistua foorumin tapahtumiin me emme kyllä ole tyytyväisiä siitä. Ja todellakin täytyy sanoa, että tämä on yhteistyön hengen vastaista. Tätä henkiä on aina ollut parlamentin ja komission välillä. Halusin siis tehdä tämän huomion tämän vuoksi. Sitten kolme kysymystä, kuten sanoin. Aluekehitysrahoitukseen liittyen tiedätte, että erityinen kuori on syrjäisimmille ja harvaan asutuille pohjoisille alueelle olemassa. Sitä on 47 prosenttia nyt leikattu. 1,5 miljoonasta vuodelle 2014 on puhuttu. Kuinka te voitte ajatella, että meillä on työllisyys ja kilpailukyky tavoitteita näin tietyillä Euroopan kaikkein varakkaimmilla alueilla näitä tavoitteita on leikattu kolme prosenttia. Me nyt päädymme 55,4 prosenttiin syrjäisempien alueiden suhteen. Sitten yksi perustelu tällaiselle leikkauksille on ollut tämän kuoren paketin vähäinen käyttö. Jos näin on, niin miksi sitä rahoitus on 57 prosentin tasolla? Miksi että ole harmonisoitu 85 prosentin yhteisrahoitustason ähm, kanssa, jota aluekehitysrahastossa on käytetty ja syrjäisimpien alueiden kohdalla käyty. Tämä on aivan jotakin, mikä ei ole yhtä pitävää. Voisitko selvittää tätä? Sitten kuuntelin, mitä sanoitte. Te sanoitte, että joustavuus tarkoittaa sitä, että maat ja alueet voivat tehdä, mitä haluavat rahoilla. Ja jos näin tapahtuu, me emme kestävyyspäämääriä tavoita. Mutta mitä erityiseen mitä erityiseen rahoitusosuuksiin tulee, tästä on jo EAKRn puitteissa ratkaistu. Eli mi, miten meillä voi olla 55 prosenttia temaattisiin prioriteetteihin ja sitten kuitenkaan pohjoisilla alueilla ei voida korva merkitä niitä varoja, joita sinne saadaan. Tässä vaikuttaisi olevan kaksi erilaista periaatetta. Voisitko selventää tätä? Kiitoksia komission jäsen. Ja, zu <clears throat> Kollegen Olbricht, ähm, ich habe ja... Herra Olbrichtille, viimeisessä neuvoston kokouksessahan olen pyytänyt tätä Friends of Cohesion ryhmää luomaan siltoja myös muihin, koska en näe tässä suurta vastakkainasettelua. Toivottavasti myöskin Peter Spendingrin jäsenet ovat kohesion ystäviä ja kohesion ystävillä on ymmärtämys sitä kohtaan, että, teho, että rahat investoidaan tehokkaammin. Se saattavat olla eri painopisteen asetantoja, mutta ei sen pitäisi olla sinänsä ristiriitaista. Tätä kantaa edustan. Mitä tulee sitten rahoitusasetukseen, itse asiassa on vaara, että jos ei päästä päätökseen, niin sitten tietysti me, mekin olemme kosketettuja tässä viimeistelyvaiheessa. Toivon, että kuuluisa artikla 56 yhteishallinnosta, hallinnoinnista nyt sitten suhteellisen nopeasti päästäisiin siinä sopuun, että sen perusteella voisimme jatkaa omaa työtämme. Temaattinen keskittäminen sitten Schröterinkin puheenvuoron palatakseni jos voidaan rastot saada useisiin hankkeisiin, niin siinä meillä varauksia on, mutta ei periaatteelliselta. Sopisiko niin, että yksi puhuu kerrallaan? No, tietyt kielet ovat aina vähän kovempia äänisiä. Niin Se, että hallinnotosyistä meillä on, management-syistä meillä on vaikeuksia saada useasta rahastosta yhteen hankkeeseen. Niin siinä on tietysti mahdollisuuksia multirahasto, monirahasto lähestymistavassa. No temaattisessa keskittämisessä vielä minun huoleni on se, että erityisesti kun on kyse siitä, että parhaiten kehittyneillä alueilla peruspalvelut tehtäisiin tukikelpoisiksi, myöskin liikenneinvestoinnit, niin sitten saavutaan tietylle rajalle, jossa asiat vielä ovat rahoitettavissa, joissa vielä silloin kun raha vielä käytössä on, koska monet alueet saavat suhteellisen vähän rahaa, jossa ähm, investoinnit äh, sillan tai tien rakentamisen johtaisi siihen, että koko raha käytettäisiin. Ja siinä mielessä meidän ehdotuksemme rajoittamisesta on ikään kuin praktinen käytännöllinen lähestymistapa. No sitten pk-yritykset vastaan suuret yritykset. Voin sanoa teille entisenä kansainvälisen konsernin johtohenkilönä, kun olemme tehneet standardipäätöksiä, niin kolme asiaa oli tärkeää tässä järjestyksessä. Oikeusvaltion periaatteet, eli onko tendenssi muuttaa lakeja takautuvasti, verotukselliset puiteehdot ja sitten kolmanneksi se, että onko pätevää työvoimaa käytettävissä. Eli kun avaan tytäryhtiön tai sivuliikkeen, niin sieltä rekrytoidaan tietysti paikalta niitä työntekijöitä eikä oteta kotimaasta. Nämä parametrit ovat suurille yrityksille ratkaisevia. Jos he saavat tukea, eivät he sano ei, mutta kun on rajoitetut määrärahat, niin niitä pitäisi käyttää siellä, missä niitä todellakin tarvitaan, jotta saadaan asiat raiteilleen. Ja PK-yrityslähestymistapa, kilpailukyvyn tukeminen PK-yritysten keskuudessa, niiden innovaatiokyvyn tukeminen edelleen, edelleen on hyödyksi. Mutta jos on kyse siitä, että energiatehokkuutta halutaan parantaa, niin sitten Yhteiskunnallakin on siinä intressi ja se pitäisi tarjota tätä suuryrityksille, mutta olen kyllä sitä mieltä, että pitäisi näiden jatkuvien rahastojen perusteella tehdä työtä. Jos siitä tulee energiansäästöjä, jotka sitten lopulta ovat kustannussääntöjä ja saavat, tuovat yrityksille etuja. Eli sitten molemmat osapuolet saavat siitä jotain ja siinä olen kyllä sitä mieltä, että tässä pitäisi tarjota jotain, kun se on myös meidän oma välitön intressimme. Mitä tulee sitten koko verkkojen Euroopan välineeseen, se on monimutkainen teema. Tarvitaan lisää yhteyksiä, jotta siitä tulee todellakin facility, väline. Mutta ehdotus, se mikä nyt pöydällä on, on mielestäni oikeastaan selkeä, 10 miljardia. Budjettipuitteissa, niin kuin me olemme sitä ehdottaneet, 10 miljardia kohesiorahastosta tulee käyttöön. 10 prosenttia 10 budjetista, 10 kohesiorahastosta ei mitään rajoituksia, niin kuin on keskusteltu, ja näin sitä täytyy keskustella. Syrjäisimmät alueet, pahoittelen, konferenssi on maanantaina aamupäivällä. Myönnän, että että Strasbourghan alkaa silloin iltapäivällä, että ehkäpä joku mahdollisuus olla molemmissa tapauksissa, tilaisuuksissa olisi mahdollista tarjoaan paikan autossani, jos sitten, kun kuitenkin Strasbourgin olen menossa. niin olemme tehneet ehdotuksen siitä, että määrärahoja kasvatetaan selvästi, mitä tulee yhteistyöbudjettiin, jota monet syrjäisimmät alueet ovat vaatineetkin. Eli leikkaus on paljon pienempi kuin mitä olemme ehdottaneet. 50 prosenttia, jota olemme ehdottaneet, se koskee ennen kaikkea taloudellisen toiminnan laajentamista syrjäisimmillä alueilla. Sanon avoimesti, se on tavoitteeni, että syrjäisimmät alueet voivat olla kannattavasti itsenäisiä. Ja monilla näillä alueilla se voidaan saavuttaa vain, kun taloudellisen toiminnan soveltamisala laajenee ja tällaisista monostruktuureista taloudesta päästään toimien laajaan kirjoon. Eli sen vuoksi tämä ikään kuin nämä pehmeät toimenpiteet, 50 prosenttia näistä allokaatioista käytetään siihen yhteisrahoitusosuudesta. Täytyy vielä puhua. Thank you, Commissioner Joachim Zeller. Kiitoksia komission jäsen Joachim Zeller. Alle reden von Wachstum und das kaikki puhuvat kasvusta ja näyttää vähän siltä, kuin aave kulkisi Euroopan yllä. Mutta mistä kasvua pitäisi tulla? Kuka se ei sano sitä ja millä välineillä? Ja nyt kuullaan koko ajan johtavat poliitikot jäsenvaltioista, jotka vielä vuosi sitten kohesiopolitiikkaa eivät edes osanneet edes lausua. Sanovat, että nyt meillä on kohesiorahat ja nyt saadaan sillä kasvua aikaan. Jos lähden siitä, että he tarkoittavat bruttokansantuotteen kasvattamista omassa maassaan, miten me haluamme nyt sitten toteuttaa rakennevaroilla? Kun bruttokansantuotteen vähenemiseen vaikuttaa pankkisektorin murtuminen, sortuminen, ja sitten kiinteistösektori Espanjassa, Ranskassa autoteollisuus kärsii. Niitä tuotetaan mieluummin on ulkopuolella kuin Ranskassa, kun vähennetään aurinkoenergiainvestointeja Saksassa. Siinä menevät monet yritykset vararikkoon joita nimenomaan haluttiin uusiin itä, entisen Itä-Saksan osavaltioihin perustaa ne menevät vararikkoon, mutta tähän halutaan nyt puuttua rakennerahoilla. Ja 83 miljardia meillä se nyt olisi sitten. Viime viikolla jopa työllisyysvaliokunnan kollegat sanoivat, että 83 miljardia ei nyt ole käytetty rakennerahoja. Nyt sitten käytetään ne työllisyysohjelmiin, koulutusohjelmiin nuorisolle, joka tätä asiaa on käsitellyt, mitä tarkoittavat työllisyysohjelmat nuorille, koulutusohjelmat nuorille, tietää, miten paljon toimijoita siellä täytyy olla saman pöydän ääressä ja mitä rahoitusta siellä tarvitaan ja ei sitä voi hihasta ravistaa. Mitä rakennerahastoille varoille sitten tapahtuu? Tämän esititte ihan oikein ja tämä täytyy saada vielä tauttua mieliin nykyiselle tukikaudelle. Emme ole oikeastaan joustavia, vielä sitten jäsenvaltiot ja alueet, jotka saavat käyttöönsä nämä rahat, elävät ne ole samaa mieltä, että poikkeavat nykyisistä operatiivisista ohjelmista. Sitten komissiolta täytyy saada lupa käyttää ne muihin asioihin kuin mitä tähän asti oli aiottu. Mutta nyt kun puhutaan uudesta tukikaudesta, miten tässä nyt ajatellaan toimittavan? Jos haluamme käyttää rakennerahoja kasvun tukemiseen, niin pitääkö olla paljon vahvempi sentralistinen lähestymistapa, että jäsenvaltiot käyttävät ne niille talouden alueille, missä he haluavat, ajattelevat kasvuimpulssia voitavan saavuttaa, niin se kuitenkin tarkoittaisi myös, että tämä, jos ajatellaan kohesio- ja rakennepolitiikan alueellista lähestymistapaa, niin siitä luovutaan. Tai ainakin sitä ylen katsotaan kovasti. Ja mitä tarkoittaa sitten? Mitä se tarkoittaa kohesiopolitiikan nykyiselle hallinnointitavalle? Eli on asetus, se antaa suunnan, sitten operationaaliset ohjelmat työstetään jäsenvaltiotasolla. Siellä, missä on liittovaltiorakenne, niin operationaaliset ohjelmat työstetään myös osavaltiotasolla. Itävallassa Saksassa ainakin on sektorikohtaisia ongelmia. Se sitten ne vahvistetaan, ne ovat sitten toiminnan pohjana seitsemälle vuodelle tai jos on N plus kaksi, niin vastaavalle aikajanalle. Jos nyt sitten ajatellaan kriisiilmiöitä, joilla on vaikutuksensa, mutta eihän niitä voida aina ottaa huomioon. Eli tulee odottamattomia tapahtumia, että voidaan reagoida niin nykyinen, tai tähän asti on ollut rakennerahastojen käsittelytapa, jos halutaan sitä suunnata enemmän kriisiinterventiorahastoksi, vai miten tätä nyt suunnitellaan? Tällä hetkellä en näe, että meillä olisi rahaa, jotta voitaisiin tehdä interventioita. Tulevaisuudessa on kysymys, että ovatko kyseessä sitten vain kriisiinterventiorahastot, joita, joita käytetään koesiorahastoista vai onko tämä edelleen si- väline siihen, että tuetaan taloudellisesti heikkoja alueita ja työllisyyttä, ja työllisyysmahdollisuuksia kasvua niillä alueilla vai, vai sellaisilla alueilla, jotka ovat keskiarvossa tai sen yläpuolella, jotta ne eivät tätä etua menetä. Eli täytyy nämä määrittelyt olla Selvinä Winklen kanssa puhuin DDRssä jokaisella johtavalla poliitikolla, kun ajateltiin päätavoitteen täyttämistä. Se on talous- ja sosiaalipolitiikan yhtenäisyyden säilyttäminen. Valitettavasti se ei DDRssä onnistunut. Niille, jotka ovat vielä puhujalistalla, täytyy sanoa, että puhukaa hyvin lyhyesti. Vážený pán komisár, niektoré regióny, aby zabezpečili... Hyvä komission jäsen, eräät alueet, jotta ne voisivat kasvaa, joutuvat investoimaan enemmän infrastruktuuriin. Toiset alueet joutuvat investoimaan enemmän ähm, kehittyneempiin projekteihin. Minä olisin antaa teille esimerkin Saksasta. Jos tieinfrastruktuuriin investoidaan tieaikaa ennen kuin julkisten kilpailun kautta saadaan toimittaja. Ja vaikkapa tässä tarjouskilpailu olisi oikein järjestetty ja hinta on paras mahdollinen, joka voidaan saada, jos poiketaan projektista ja pyritään korjaamaan tänä aikana syntynyttä vauriota tiehen. Ajatellaan tätä vaurion korjaamista pidetään sellaisena, että sitä ei, siihen ei voida saada tukea. Ja paljon tällaisia samanlaisia esimerkkejä on olemassa. On olemassa esteitä niille, jotka haluaisivat hakea EU-varoja, eikä ole mitään tutkimuksia siitä, kuinka viimeisten parin kolmen vuoden aikana tukihakijoiden tahojen, minkälaisia kokemuksia heillä on ollut. Te mainitsitte, kuinka tärkeä yhteinen strateginen puitteisto on, ja olen täysin samaa mieltä. Kysymys on nyt siitä, onko yhteinen strategiakehys sellainen, että sen pitäisi määritellä välineet ja mekanismit, jotka tekevät meille mahdolliseksi saavuttaa 2020 strategian päämäärät. Minä uskoisin, että tämä on yhteisen strategiakehyksen rooli. Kysymys on nyt siitä, voidaanko strategiakehystä pitää avain aktiviteettien määritteleminen, sillä näiden avain toimien tarkoitus on saada aikaan se, että me pääsemme Euroopan 2020 strategian päämääriin. Erässä artiklassa puhutaan minimi tasoista. Mielestäni näiden tasojen pitäisi heijastella alueiden todellisia tarpeita. Sitten viimeinen huomio. Kansallinen ohjelma on parempi vertailukohta kuin eri erityiset suositukset, joita annetaan jäsenmaille, sillä usein nämä suositukset eivät heijastele jäsenmaiden eh, erityisiä prioriteetteja, jotka muuttuvat jatkuvasti. Kiitoksia. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös teille, hyvä komissaari. Minulla on ajankohtainen kysymys. Se liittyy teidän käytin, käyntiinne Espanjassa 16.5. Euroopan foorumilla, jossa tiedotusvälineiden huomiota kiinnitettiin paljon tähän tapahtuman ajatuksena oli se, että vältettäisiin hyviä viest- uutisia ja annettaisiin 100 miljardia euroa, anteeksi, miljardi euroa nuorille – Tämä on niin tärkeä asia, koska nuoret todellakin joutuvat ponnistelemaan Espanjassa. Ja jo muutaman viikon ajan olen joutunut työstämään näitä asioita, kun olen kuunnellut nuoria, jotka tekevät parhaansa ja yrittävät tehdä Euroopan sosiaalirahastosta sen äh, välinen, joka sen on tarkoitus olla. Haluaisin kuulla teiltä selvennystä asiaan. Asiantuntijat kävisivät maassani Espanjassa helmikuussa ja tavoitteena oli se, että pyrittiin parantamaan näiden rahastojen käyttöä, varsinkin sosiaalirahaston käyttöä Espanjassa. Haluaisin vain tietää, mitkä nämä päätelmät olivat. Lisäksi ajatuksena oli se, että hyväksytään myös toinen päätös, joka koski toista könttäsummaa, jonka avulla oli tarkoitus parantaa nuorten asemaa. Kysymys on tässä PK-yrityksistä ja muista yhteiskunnallisista järjestöistä, mutta nämä eri järjestöt eivät ole saaneet mitään tietoa vieläkään, eikä rahakaan ole siirretty niille, joten haluaisin saada selvennystä teiltä tästä asiasta. Sitten siis kysymys on nimenomaan hyvistä uutisista ja siitä, että luodaan uusia työpaikkoja nuorille, mutta tarvitsemme teiltä lisätietoa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, minä en toista sitä, mitä jo on sanottu, mutta haluaisin kiinnittää huomionne yhteen asiaan. Kun tämä kriisi alkoi täällä Euroopan unionin toimielimissä, me puhumme hyvin paljon tukitoimista, äh, yksinkertaistamisesta, stimulointitoimista alueille, joilla on hankaluuksia, kun he pyrkivät sosiaali- tai kohesio rahastojen tukia käyttämään, mutta nyt me emme ole vieläkään päässeet kriisistä yli, emmekä ole vielä saaneet kriisiä ken arvioituakaan, mutta me puhumme nyt enemmän makroehdollisuudesta, sanktioista, tällaisista asioista. Nyt jäsenmaat tai alueet saattavat menettää kohesiorahaston rahoitusta, mutta tämä ei tule ratkaisemaan ongelmia, se tulee luomaan suurempia ongelmia heille. Eli komission jäsen kysymykseni teille on se, kuinka te näette tämän eh, siten sen välillä, että me haluamme tukea, stimuloida tämä, siis tämä kohesiorahastopuoli ja sitten toisaalta sen välillä, että haluamme antaa sanktioita minkälainen yhteys näillä asioilla teille on. Sitten viimeinen kysymykseni tähän jo viitattiinkin, mutta me haluaisimme enemmän tietoja tästä liite kakkosesta, joka on ollut hyvin ristiriitainen, josta komission jäsenmaiden välillä on ollut neuvottelua. Se menee näiden rahastojen mekanismeihin yksityiskohtaisen. Ko jedno to zakončím a nadviažem na to, čo povedal Celer, s ktorým skutočne vo všetkom súhlasím. Äh, aivan kuten edustajat Seller täällä totesi, niin olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan, niin kysymykseni on se hyvä komission jäsen, että eikö nyt ole oikea aika sille, että otetaan käyttöön juridinen puitteisto joustavuutta varten. Tehän käsittelitte joustavuutta ja esittelitte, esitte jotain, mutta laitatte sen perään muutaman kysymysmerkin. Annan teille esimerkin. Kun puhuimme yhteisestä strategisesta kehyksestä, vuosina 2006-2011 emme lainkaan kyenneet aavistamaan tätä valtavaa kriisiä, joka syntyi. Ja tuolloin hyväksyttiin useita tärkeitä asiakirjoja, 2020-strategia ja muut strategiat, joita voidaan soveltaa jäsenvaltioissa, myös rakennerahastojen kautta. Ja monet jäsenvaltiot keskittyvät myös näihin avaintoimintoihin. Ja näin ollen tällainen juridinen joustava puitteisto voisi mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voisivat suunnata uudelleen varat näihin akuutteihin tarpeisiin. Kiitoksia komission jäsen, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Ähm, Kiitos. Olen Zellerille kiitollinen siitä viittauksesta, että täytyy aina puhua siitä, että itse asiassa ei mitään rahaa täällä leiju vapaana, vaan kaikki on määrätty johonkin. Ja itse asiassa kyseessä on yhteisvaikutus komission ja sen valtion välillä muuttaa asioita. Mutta toisaalta, toisaalta tulee tätä siis myös viestittää, ja se koskee myös äskeistä puheenvuoroa, että täytyy olla riittävän joustavia, ja olemme aina osoittaneetkin tämän, kun olemme reagoineet uusiin olosuhteisiin edeltäjäni aikana vielä vuosina 2009 tai 10 tehtiin yhteenvetoa näistä luvuista, etu, ennakkomaksuista. Ne nousivat 7 miljardiin muistaakseni, jotta voitaisiin huolehtia maksukyvystä tietyissä maissa vaikeissa tilanteissa – puhuin jo, että kolmatta osaa ohjelmista olemme adaptoineet ja mukauttaneet. Eli tie, suunnitelmakauden alussa tarvitaan tietty käsitys siitä, että mihin halutaan mennä. Se on perusta yhteistyöllemme. Sille on ymmärtämystäkin, mutta toisaalta, toiselta puolen sitten tarvitsemme tarvittavaa riittävää joustavuutta, jotta ohjelmakaukkeuden aikana voidaan kehityskulkuihin reagoida. Periaatteellinen teema on aina sama että tehdään työtä kilpailukyvyn eteen, vähentää taloudellista, taloudellisia eroja, tehdä työtä kilpailukyvyn osalta ja sitten varmistaa työpaikkoja ja myöskin luoda uusia. Tässä täytyy reagoida joustavasti, mutta tämä suuri tavoitteen asetanta on edelleen sama. Mielestäni mitään sentralistista lähestymistapaa ei ole vaan että se, mitä me oikeutetusti pidämme omana intressinämme, veronmaksajien intressinä Euroopassa on se, että kun ajatellaan määrärahojen käyttöä, niin vaadimme paremmin, jo, vaadimme enemmän tehokkuutta niiden käyttöön kuin aiemmin on ollut. Ja tämä penääminen tehokkuuteen voi tapahtua myös alueellisella tasolla. Mutta että jos tässä ajatellaan tavoitesuuntautunutta tehokkuutta, jos penäämme sitä todellisuudessa, niin se ei ole ristiriidassa alueelliseen lähestymistapaan, vaan se on ainoastaan johdonmukaista sen kanssa, mitä olemme tieksi ehdottaneet eh, politiikan jatkokehittämiselle. Eli minun vaarinottoni mukaan Rakennerahastoja ei voida kehittää kriisin reagointirahastoiksi, vaan niiden pitää olla sitä, mitä ne ovat aina olleet oikeastaan. Ne ovat rahastoja, jotka parantavat alueilla rakenteita kestävästi ja kehittävät niitä eteenpäin niin, että siihen liittyy se tavoite, että parannetaan ihmisten elämänlaatua. Ja se, mikä nyt on opittu menneisyydestä, ja tällä ohjelmakaudella siihen onkin jo ryhdytty, että olemme tunnistaneet ja tunnustaneet, että jos vain investoidaan infrastruktuureihin, niin se on liian vähän. Maat kuten Espanja, kuten Kreikka, ovat investoineet infrastruktuureihin tarpeeksi, erityisesti Espanja. Suurin osa junat tuolla ovat oikein hienolla tolalla mutta on unohdettu vähän sitä, että on, että on investoitu liian vähän taloudellisen pohjan laajentamiseen. Monissa maissa on tämä yritetty jo ennakoida ja tehdä paremmin. Ja vaikutukset jossakin vaiheessa osoittavat kantamme oikeaksi. Nämä maat saavatkin nyt paljon enemmän määrärahoja, koska niillä on tämä suurempi taloudellinen pohja leveämpi, joihin voidaan investoida. Kyllä. Tunnetusti on ehdotus minimiallokaatiosta sosiaaliseen alaan alueella. Se on käytössä. Komission käsitys on, että on tarpeen tässä varmistaa se, että tietyssä mittakaavassa ainakin investoidaan, mikä ei tarkoita, että jos halutaan, niin voidaan investoida enemmänkin. Se ehdotuksemme on ja sen takana olemme. Mitä tulee sitten maakohtaisiin suosituksiin, tässäkään en näe suurta ristiriitaa, koska nyt tilaisuuden tullen haluaisin kyllä sanoa, että meidän käsityksemme ei ole, eikä se ole neuvottelupohjammekaan. pohjammekaan että, että vuosisuositusten perusteella uskoisimme kestävästi, että täytyy uudelleen suunnitella nämä ohjelmat, vaan erityisesti alussa täytyy kunnioittaa. Ja jos tarvitaan suurta joustavuutta ohjelmakauden aikana, kun tulee tiettyjä haasteita esiin, niin sitten täytyy pystyä reagoimaan. Eli vielä kerran Palatakseni kollega Maskan sanomaan, niin menneisyydessä olemme osoittaneet olevamme tarpeeksi joustavia, mutta haluaisin tehdä eron sen välillä, että jos joustavuus tarkoittaa sitä, että kaikki on mahdollista, ja sen välillä, että joustavuus on sitä, että reagoidaan uusiin olosuhteisiin, sopeutetaan ohjelmia, mutta niin, että yleistä yleisiä tavoitteita ei kadoteta näköpiiristä. Lyhyesti Espanjasta. Se, mitä Espanjan hallituksen kanssa pystyin sopimaan viime viikolla, oli sopu siitä, että miten saadaan kohesiorahasto päätökseen vuodelle 2006 että päästään asiaa päättämään ja että voidaan tarjota likviditeettiä Espanjalle paremmin sanon avoin, että avoimesti haaste on se, että tällä rahalla ei ole sito, sito, sitomista rakennerahastoon. Talous- ja valtiovarainministeriön kanssa olen tehnyt selväksi, että toivon sin yleisesti, että määrärahat sitten todellisuudessakin rakennerahastojen puitteissa käytetään. Mutta Siinä ei ole mitään oikeudellista sitoumusta. Mitä tulee sitten Barroson suunnitelmaan, niin tällä hetkellä neuvotellaan Espanjan hallituksen kanssa summasta, joka on 900 miljoonaa viiva miljardi, ja toivon, että suhteellisen nopeasti päästään konkreettiseen ehdotukseen siitä, miten ohjelmia modifioidaan makrotaloudellinen ulottuvuus vielä. Olen esimerkiksi sitä mieltä, että veronkannon laatu ei ole merkityksetön sitä taustaa vasten, että miten investoidaan, mikä on investointien vaikuttavuus, valtion rahoitusrakennelmalle. Tässä on monia keskinäisriippuvia asioita ja rahastojen käyttö vaikuttaa moniin asioihin. Kiitoksia. Komission jäsen toivon, että tulkit pysyvät vielä paikalla 10 sekuntia. Kuuden viikon päästä äänestämme esittelijällemme neuvotteluvaltuudesta. Me tiedämme enemmän tai vähemmän komission kollegaa kalta viime vuoden tai parin viime vuoden eh, neuvottelussa tärkeistä olleista tärkeistä asioista. Me olemme eh, samoilla linjoilla. Tämä on parasta kohesiopolitiikkaa koskaan, mutta me olemme välineiden käytön suhteen erimielisiä jonkin verran vielä. Toivon, että tulemme olemaan siis rakentavia, että olette, tulette olemaan rakentavia ja että me saamme kesän jälkeen hyviä neuvotteluja aikaan ellemme tapaa sitä ennen. Toivotan teille hyvää kesälomaa. Toivon, että komissiokin eh, lähtee kesälomille ja tapaamisten kesän jälkeen. Varmastikin tapaamme toisiamme vielä monta kertaa ennen kesääkin. Ehkäpä ei virallisesti. Kiitoksia hyvin paljon tulkeille. Tapaamme kello kolme kuulemista varten.